Okay, colleagues, can I bring the... No niin, kollegat. Voisinko pyytää, että aloitamme kokouksen? Can I first of all... Voisinko ihan ensimmäiseksi kysyä esityslista luonnoksesta siitä, että sopiiko se kaikille? Edustaja Kramer. Weil er kurzfristig geäußert En ole tyytyväinen, koska tätä on ihan viime hetkellä muutettu Edellisessä kokouksessa painostit valtavasti siitä, että pitää kaikista äänestää ja olettiin jo, että tietyt poliittiset osiot eivät ole valmaina. Neuvostohan nyt painostaa ja komissio painostaa, että ainakin tekninen osio saadaan tehtyä. Mielestäni tämä aikapaine on nyt ollut esillä kovasti, että tällä kaudella pitää saada päätöksiin. En pidä tätä mitenkään reiluna menettelynä kuulen, että koordinaattorit ovat päättäneet. Kuuntelin kaikista ryhmistä vähän eriäviä kantoja, joten todella vaatisin nyt sitä, että äänestämme siitä. Emmekö huomenna voi äänestää ainakin, ainakin teknisestä osiosta. Okei. Okay. Selvä. Selitykseksi vain olen saanut pyynnön yhdeltä merkittävältä poliittiselta ryhmältä, suurelta ryhmältä lykätä. Tarkistin asian muiden EPP ja liberaalit hyväksyivät tämän lykkäyksen. Ja sitten annoin tiedoksi kaikille tämän lykkäyksen. Tiedän, että lykkäystä haluttiin kaikkien asiakirjakokonaisuuksien osalta, ei ainoastaan joidenkin. Alkadraui. Ihan lyhyesti. Grammerin ryhmä itse on pyytänyt lykkäystä aiheen osalta minun aiheeni osalta ja muissakin ryhmissä oltiin sitä mieltä, että tarvittiin vähän lisää aikaa hyvien kompromissien aikaansaamiseen. Se koski tietenkin kaikkia kompromisseja. Tiedämme ihan hyvin, että ehkä tuo poliittinen osio on jotenkin vähän herkemmässä asemassa, mutta myös tuo tekninen asia on tärkeää, että voidaan sopia kaikesta. Ja ottaen huomioon, että viime viikolla tehtiin tuo ehdotus ja enemmistö tuntui sitä tukevan, niin mekin lopetimme valmistautumisen mahdolliseen äänestykseen, emmekä nyt todellakaan voi uudestaan lähteä ajattelemaan, että huomenna äänestettäisiin ratatiepaketista, vaan olisi todella hankalaa, jos pakotettaisiin tämä läpi, kun ajatellaan esittelijöiden työtä. Tämä ei ole sinänsä minun ehdotukseni, mutta luulen, että useimmat kollegat voivat hyväksyä tämän ajatuksen, että otetaan vielä pari viikkoa aikaa. Ja todella riikkevän, riittävän vakavasti jatketaan tätä työntekoa. Jatketaan joulukuun 17 ja sitten valiokunnan pitää pohtia, voidaanko neuvotella teknisistä osioista pilarista – ehkä tämä osio voi mennä neuvotteluihin vähän nopeammin, mutta jos ajatellaan, että voitaisiin ottaa kantaa kokonaisuuteen, niin olisi ehkä parempi hoitaa yhtenä äänestyksenä tämä kokonaan. Kiitos. Edustaja Kun, haluatteko käyttää puheenvuoron vai puhutteko edustaja Grossin nimissä? Selvä. Vihreät pyytävät, että äänestettäisiin esityslistasta Seritin tilanteen. al pyysi lykkäystä. Edustaja Grosch. If we postpone, we postpone everything. Jos lykkäämme, meidän pitäisi lykätä kaikkea joulukuuhun. Jos olemme samanlaisessa tilanteessa, kierron EPPn kannasta tähän jakoon liittyen, mutta tällä kerralla, tällä hetkellä EPP on sen kannalla, että pidämme paketin tällaisena. Voisimme päättää, että lykkäämme joulukuuhun, mutta demokraattinen tapa toimia olisi se, että minä pyydän kaikkia kollegoja katsomaan, mikä kantamme on. Olisin toivonut, että joulukuuhun mennessä olemme sellaisessa tilanteessa, että kaikista mietinnöistä voidaan äänestää. Yksi syistä on se, että annetaan ylimääräiset kolme viikkoa asioiden selvittämiseen teidän ja Elka Rauen mietinnön osalta. Edustaja Rike. Niin, haluaisin kertoa henkilökohtaisen kantani. Kuulin koordinaattorini tuossa puhuvan, mutta tämä paketti on kaikki kaikessa, eikä tätä voida erottaa millään lailla. Onhan ollut keskusteluja tästä poliittisesta ja teknisestä paketista, ja ei olisi ollenkaan järkevää varmasti lainsäädännöllisesti äänestää jommasta kummasta, mikä sitten onkaan se, mikä on kompromissin tulos, niin ymmärrän oikein hyvin, että jos tässä ei ole selkeätä kantaa, niin tietysti tämä on ikävää, mutta äänestysten erottaminen tällä tavalla minun mielestäni on sellainen asia, jota ei kukaan halua. Tätä pakettia, tämä paketti voitaisiin säilyttää kokonaisena. Emmekä voi tietenkään myöskään osaa tästä paketista pitää ikään kuin panttivankina, niin että mikä sitten onkaan päivämäärä ja kanta, niin että pitäisi ehkä äänestää kerrallaan kaikesta ryhmissä. If, if you... Kiitos. Ajatukseni olisi sellainen, että jos hyväksytte esityslistan, että äänestetään ratatiepaketista 17. päivä aamulla – ja sitten vielä vähän mietintö matkustajien oikeuksista iltapäivällä. Silloin tulee kyllä rankka äänestyspäivä. Mutta elämähän onkin aika hankalaa usein, joten tämä olisi minun ehdotukseni äänestysajasta. Edustaja Kramer, uudestaan. Lyhyesti pyydän. No ensinnäkin yli 4000 tarkistusta. Jos olisi jaeteltu nämä viime aikoina olemme tehneet paljon teknisen osan pu- puolesta työtä, koska Brian, sinä painostit kovasti, että äänestetään huomenna. Ajattelin jo, että muut eivät saa tätä aikaiseksi. Joten periaatteessa on eri asioita tekninen asia ja toinen tekninen ei ole niinkään ongelmallinen, toinen hyvin ongelmallinen. Mutta miksi minua ei ole kuultu täällä, että meillä on viisi ryhmää, täällä ei tätä voida kolmen kesken keskustella. Jos ajatellaan, mitä poliittiset ryhmät päättävät, ei tämä ollut kaikille sopiva ratkaisu. En ymmärrä, että näin tärkeä päätös tehdään tällä tavalla. Mitä tapahtuu 17. päivä, jos silloin ei ole vielä valmiita? Jos neuvosto ei saa aikaiseksi kaikkia asioita tällä kerralla, niin mitään ei tapahdu. Kaikki jää entiselleen. Miksi? Miksi emme nyt ainakin yritä hoitaa tätä teknistä osaa. Se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan rautatiesektorin tulevaisuutta. Muiden osalta tiedämme totta kai, että on ongelmia, ei tiedetä saadaanko äänestettyä, mutta että nyt yhdistetään nämä asiat näin. Tämä vain tuhoaa kaikkea työtämme. Meillä ei ole aikaa, koska meillä on uudet vaalit ja sitten tämä parlamentin kausi on kulunut loppuun. Minulle ei sovi tämä koko menettely ylipäätään eikä tämä sisältö, ja tästä haluaisin nyt päätöksen. Jos 17. päivä joulukuuta mikään ei ole selvää, eikö silläkään äänestetä, vaikka osa siellä on jo valmiina neuvostopainosta, painosta, että kolmannen teknisen pilarin osalta pitäisi tehdä päätöksiä, tuo meitä sitten ylipäätään kiinnosta. Edustaja Van Dalen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, me olemme tuossa esitys listan sopimiskohdassa. Nyt näyttää siltä, että muutama ryhmä on kertonut haluansa muuttaa esityslistaa. Me olemme demokraattinen toimielin. Tuen täysin kollega Kramerin kantaa, että äänestetään tästä esityslistan muutoksesta. Jotain voidaan sopia tuolla tavalla muutaman ryhmän kesken. Meillä on mahdollis- oltava mahdollista äänestää tästä esityksestä muutoksesta. Minä siis tuen täysin kollegan ehdotusta. Edustaja Van Dalen, aina on ollut ihan selvää, että jos joku ryhmä pyytää äänestystä, ei tästä keskustella, kyllä me äänestämme. Mutta selittääkseni vain, viime viikolla minulla tuli esiin pyyntö yhdeltä ryhmältä, että lykättäisiin rautatiepaketin äänestystä, koko paketin äänestystä. Minä olin sitten yhteydessä epp SD kysyi EPPltä ja liberaaleilta ja heille sopii tämä lykkääminen. No minulla oli silloin ongelma ja silloin sanoin, että no jos kolme suurinta ryhmää pyytää lykkäystä, niin meidän pitäisi kertoa tästä muille ryhmille. Ja näin tein. Eli toimin väärin, jos toimin näiden ryhmien toiveiden mukaan tai päinvastoin. Kaikki menee väärin, mutta vähän hölmöltä tuntuu, kun ajatellaan, että ihmiset tulevat ehkä kaukaa niin, että olisi tänään vasta päätetty lykkäämisestä niin myöhään. Eli olkoon tämä nyt puheenjohtajan vika. Edustaja Kramer on pyytänyt, että ei hyväksytä esityslistaa, joten ensin pitäisi pyytää, että äänestätte siitä, hyväksyttekö esityslistan. Jos hyväksytte sen, että lykätään äänestystä, äänestätte esityslistan puolesta. Jos olette eri mieltä, jos olette Grammerin linjoilla, niin äänestätte esityslistaa vastaan. Onko tämä nyt selvä kaikille? Eli nyt äänet puolesta, esityslista luonnoksen puolesta. Aye, Dominic, nine. Those against. Vastaan. It's 10 to 4 in favor of... hyväksytyn esityslistan puolesta. Jos ensimmäisellä kerralla 17. päivä käy myöskin näin, niin lykätäänkö silloinkin kaikkea? Jos siellä on valmiina 17. päivä, tehdäänkö silloin tekninen osi ainoastaan? Minä haluan tietää, miten tässä toimitaan. Minusta on turvallista todeta, että olemme kaikki valmiita äänestämään kokonaisuudesta joulukuun 17. päivä. Jos ei, niin minä puheenjohtajana vaadin, että jaetaan tämä asia niin, että hoidetaan ne mietinnöt, jotka ovat valmiina. Koska emme me voi tässä liian pitkään odotella. Kyllä minä painostin äänestämisen puolesta. Olette aivan oikeassa siinä. Se on totta, mutta taustalla ei ollut henkilökohtainen päätökseni nyt, että lykätään. Mutta kuulin EPPn kannan, Grossin kannan, ja mitä siellä saatetaan ajatella EPPssä 17. päivä. Mutta en ole ennustajajoukko, joten en osaa arvata nyt, mitä siellä ryhmässä päätetään, mutta toivon, että nämä kolme koordinaattoria, joiden kanssa olin yhteydessä, heti, niin sanoin hyvin selvästi, että 17. päivä joulukuuta on äänestettävä. Sitä asiaa ei voida muuttaa. Asia on näin yksinkertainen. No sitten pöytäkirjojen hyväksyminen, sopivatko ne kaikille? Hyvä. Sitten minun on muodollisesti kerrottava neuvoston kannasta ajopi, ajopiirtureista. Neuvoston kanta kerrottiin 21. päivä marraskuuta 2013 63.3 työjärjestyksestä vaatii, että tämä kanta tulee vastuuvaliokunnan seuraavan esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Edustaja Tikka on luonnos toisen käsittelyyn on huomisiltapäivänä käsittelyssä ja muistuttaisin siitä, että neuvoston hyväksymä teksti heijastelee sitä sopimusta, joka saatiin esittelyiden, esittelijöiden ja neuvoston välillä aikaiseksi. Kerron jäsenille, että tarkistusten jättämisen määräaika on torstaina 28. marraskuuta kello 12. Näin mahdollistetaan äänestys niin kutsutun äänestyspäivänä nyt, 17. päivä joulukuuta ja tammikuussa sitten täysistunnossa. Tämä muodollinen ilmoitus minun piti teille esittää. Näin. Seuraavaksi lähdemme keskustelemaan TEN-T-koordinaattoreiden kanssa. Ensimmäiset viisi tänä iltapäivänä. Pahoittelen koordinaattoreille, jos joudun lähtemään täältä. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävää. Minulla on vierailijaryhmä, lähden hoitamaan sitä jossain vaiheessa, mutta kyse on siis näistä vuosittaisista kertomuksista. Meille koordinaattoreilta ja ensimmäinen koordinaattori on herra Pat Cox. Ensimmäisenä eikö niin? Kyllä, prioriteettihanke numero yksi. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, on hienoa, että on mahdollista puhua kanssanne tänään. Tämä on vuonna 2010 alkaneen koordinaattorimandaattini päätös. Tämähän Tämä kausi loppuu joulukuun lopussa ja tämä on myöskin prioriteetti projekti ykkösen loppu. Ja myöskin ähm, yhteiskäytävä viitos hankkeen loppu. Pyrin nyt keskittymään talouskysymyksiin. Olemme tehneet hyvää edistystä näissä asioissa 18 huhtikuuta 2011 päätöksen mukaisesti. Erityisesti Brennerin tunnelhanke on saavuttanut nyt tällaisen ei pisteen tunneli töiden toteuttamisessa ja suunnittelussa ja yleisissä kuluissa. Erityisesti Italian ja Itävallan välillä on päästy läpi vuosille 2013-2018 yli eh, viisi Yksi miljoona euroa Itävalta on sitoutunut eh, projektiin suuntaamaan ja tämän lisäksi Meillä on Italian kanssa avoimia kysymyksiä ja kuitenkin periaatekysymys on selvä. Nämä rahat ovat siis tulossa saataville. Tämän lisäksi valitettavasti, kuten tiedätte, monissa jäsenmaissa että tähän Itävalta ja Itävalta todennäköisesti liittyvät. Säästöpolitiikka jatkuu ja voidaan odottaa, että julkisia menoja halutaan leikata yhä edelleen, ja tämä saattaa vaikuttaa tai sitten ei vaikuta niihin summiin, joita tähän projektiin on omistettu ja aikatauluun. Sitten toinen osa, mikä tilanne tällä hetkellä on konkreettisesti, yleisesti ottaen Brennerin tunnelhankkeen suhteen oletaan, että 200 kilometriä tunnelia saadaan aikaan päästötunneliin ja kaksi 55 kilometrin tunneliosuutta saavutetaan. 28 kilometriä saatu aikaan tässä tähän mennessä. Tämä on siis Italian osa. Kyseessä on Euroopan ja Afrikan äh, liittymä. Kohta tämä on kaikkein äh, vaikein osa työstä. Sitä ei ole saatu täysin vielä päätökseen ja haluaisin tässä kiittää Italian ja Itävallan viranomaisia erityisesti tällaisena niukkuuden aikoina. Valvontalautakunta BPTSE on voinut kymmentä, kymmenen miljard, 10 miljardin hanketta. Valvoa todellista edistystä on siis tapahtunut. Avoin kysymys liittyy eteläisen ja pohjoisen pääsyn reitteihin etelän alueella Etelä-Brennerissä on suurta edistystä saatu aikaan. Tässä suhteessa me olemme siirtymässä aikaisemmasta suunnitteluvaiheesta seuraavaan vaiheeseen, ja tämä on todellista edistystä. Odotamme, että 2016 ja 2017 rakennus voidaan aloittaa, ja tämä olisi aikataulun mukainen äh, edistys tämän reitin suhteen, pohjoisen reitin suhteen, 34 äh, kilometriä tunneli avattiin Itävallassa. Tämä on erittäin merkittävä Itävallan mm, osuus liittyen pohjoiseen reittiin. Tällä hetkellä Myynihin eteläinen reitti on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Meillä on ministeri Ramsain Saksasta ja Itävallan ministerin yhteisymmärrys asiasta ja aikaista suunnittelutyötä on, ollaan tekemässä. On hienoa, että Euroopan unioni antaa 5,4 äh, miljoonaa yhteisrahoitukseen tämän projektin osalta. TEN-T-hankkeen osalta, mutta tämä on siis hyvin varhainen osa tästä projektista. Ministeri Herman uusi Bayerin liikenneministeri on ollut mukana asiassa ja kun meillä on Berliinissä uusi hallitus paikallaan, voimme sitten olla yhteyksissä heihin. Tässä voisin liittyä, puhua näihin tukeviin toimiin. Kyseessä on se, mitä voisimme tehdä, että voisimme tukea poliittista rakennetta, äh, teidän hinnoittelua, polttoaineen verotusta ja muita asioita, joita tulee kehittää samaan aikaisesti, kun kehitämme uutta infrastruktuuria. Mielestäni poliittinen työ tulee olemaan yhtä vaikeaa kuin tunnelin fyysinen suunnittelu ja rakennustyö. Ensimmäisen kerran 25. syyskuuta tänä vuonna – Alpi-sopimuksen liikenneosuus tuli voimaan ja tämä aloite on sellainen, jota minä olen koordinoinut Italian liikenneministerin kanssa, kun herra Bossi lähti hallituksesta. Olemme aloittaneet tämän työn viime vuonna ja tänä vuonna Irlanti puheenjohtaja maana on ollut mukana ja nyt sopimus on tulossa voimaan. Ja tämä sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa kaikilla on samat periaatteet, joiden mukaisesti alppien ylittäviä toimia toteutetaan. On hyvin vaikea politiikan aloilla saada kaikki toimijat samalle sivulle ja tämä on nyt sellainen asia, johon kaikki ovat sitoutuneet ja toivottavasti voimme sitten tätä käyttää hyväksymme sitten. Hyvä puheenjohtaja, tämä suuri uusi käytävä Saksan ja Tanskan välillä, Delmanin käytävä, tulee olemaan yksi avain hankkeesta ydin käytävä hanke 5 hallintomallin suhteen Meillä on olemassa Euroopan unionin rahoittama tutkimus ja työsuunnitelma tuloillaan ja ensi vuonna suunnitelman liittyen yhdyskäytävän neljään on tulossa. Tulevalla rahoituskaudella tulee tapahtumaan enemmän. 11,5 miljardia on kohesiovaroista suunnattu ja Tämä tarkoittaa sitä, että loppu 4,8 miljardia jää muulle. Tämä on hyvin vaikuttava edistys, mutta kuitenkin eh, yhä melko vaatimaton summa, kun se jakautuu eri jäsenmaiden, eri liikennemuotojen ja muiden välille. Tässä tarvitaan siis yhä Euroopan unionin eh, ulkopuolelta rahoitusta hyvin suuressa määrin. Sitten lopulta haluaisin käsitellä kommunikaatiokysymyksiä. Olemme tehneet erittäin hienoa työtä, insinöörityö, tutkimusten, rahoitustutkimusten, taloudellisen tutkimusten ja muiden suhteen, mutta me emme voi jättää viestintää sivuun. Olemme nähneet, kuten mainitsin, Stuttgart 2021 hankkeen suhteen, että alkuperäiset toimijat olivat joko poliittisesti tai konkreettisesti jo poistuneet kuvioista, kun Stuttgart 2021 tuli voimaan. Meidän täytyy siis toimia niin, että työ jatkuu eikä ole riippuvainen yksittäisistä henkilöistä, kuten menneisyydessä on tapahtunut. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin päättää kiittämällä teitä ja kiittämällä valiokuntaa sitoumuksesta, jota olette osoittaneet tätä projektia suhteen, tämän projektin suhteen. Haluaisin komission DG Move-pääosastoa myöskin kiittää sitoumuksesta. Ja haluaisin toivottaa kaikkeen parasta onnea tuleviin vaaleihin osallistuville ja muillekin. Kiitoksia. Kiitos. Pat Cox. 25 minuuttia varasimme jokaisen koordinaattorin osalta. Lichtenberg ja Kramer ovat nyt listalla. Onko muilla kysymyksiä vielä? Nyt voitte pyytää kansia myös. Edustaja Ertug. Pyytäisin esittämään kysymyksiä, hyvät jäsenet, eikä niinkään pitkiä puheita. Edustaja Lichtenberger. Sydämäiset kiitokset, herra koks. Tämä oli todella kattava raportointi ja Kuuntelin mielelläni tätä ja pidin hyvänä, että pidätte tärkeänä niitä reittejä, joita päästään liikenneverkoihin. St. Gotthardin tunneli on pian valmis. Saksa tai Italia eivät nyt ollenkaan kuuntele, kun kyse on siitä, että luodaan yhteydet sinne tunneliin. Tämä onko nyt varoitus merkki meille kaikille, koska muutenhan se, mitä etelä Tirolin kollega aina sanoo, tämä on kuin katedraalin rakentamista aavikolle, eli tunneli, mutta se ei täytä mitenkään nyt alunperä, alkuperäistä tarkoitusta, ja siksi toivoisin todella, että huolehditte siitä, että sinne tunnelille myös päästään. Hyvin myönteisessä hengessä kommentoitte tätä Saksan osalta näitä yhteyksiä, mutta kuitenkin nyt on vasta työryhmä ministeriöissä. Mielelläni haluaisin nyt kysyä, ketkä osallistuvat? Liittovaltion tason ministeriö vai osavaltiot vai alueelliset tahot – ja missä tässä syntyy eturistiriitaa? Tunnen tilanteen Bayerissa etelä Tirolissa myös hyvin. Ja todennäköisesti tässä on kyllä konflikteja ja paljon. Mielelläni haluaisin siis tietää, missä mennään, koska uskon, että nämä yhteydet saadaan luotu vasta sitten, kun nähdään kunnolliset suunnitelmat. Tässä kertomuksessa kirjoitatte Italian osalta, että Italian rautatieyritys vahvistaa aikomuksensa, confirms its intention, jotain tehdä. No, juu, ei tuo nyt vielä ihan vakuuta minua ja uskon vasta kun näin jotain. Kovasti arvostin sitä, että puhuitte eri täytäntöpanon vaiheista. Yksi asia on jo ilmeisen selvä, että pitkälle ei ainakaan ole vielä päästy Italian puolella – ollaan nyt e- esihankkeiden asteella. Ja Italian kokemuksen mukaan tässä saattaa mennä vuosikymmeniä vielä. Sitten kriittinen kommentti näihin tukitoimiin liittyen, joita pidän yhtä tärkeänä kuin tekin. Minun ongelmani tässä yhteydessä on ollut seuraavanlainen. Italiassa ja tällä hetkellä – kun ajatellaan, että kaikkihan eivät halua veronaan, se ei ole nyt ehkä kaiken kaikkiaan kohteena kaiken liikenteen osalta. Nyt on jo valtavan hankala edes saada tavara liikenteelle ylipäätään mahdollisuuksia kulkea alikuluissa esimerkiksi. Onko teidän käsittääkseni edelleen kyse tällaisesta sekatunnelista vai onko tämä nyt ainoastaan henkilöliikenteelle, koska Tirolin ihmisille luvattiin, että ensimmäisenä päästään eroon vähän tuosta tavaraliikenteestä, kuljetuksista. Ja tässä ei tunnu mitään nyt tapahtumaan, joten kysyisin nyt, miltä tilanne näyttää? Tuleeko sinne nyt kuljetuksia, tavarikuljetuksia, jos no, italialaiset haluat rekoista kokonaan eron? Ja Tunnetteko sen, että Italia on muotoillut varauman alppiyleissopimukseen, joka liittyy tieliikenteeseen, koska siellä tavaraliikenne rautateillä ei tunnu kovin tervetulleelta. Niin, minun mielestäni olisi kuitenkin hyvä näissä puheenvuoroissa vaikka nämä asetteita koskettavatkin, että puhuisitte liian pitkään, pitempään ainakaan kun koordinaattori itse puhuu, niin että ehkäpä pari minuuttia olisi vaikkapa riittävä puheaika. Sitten seuraavaksi herra Kramer. Ja, Sie haben Deutschland angesprochen. Niin, puhuitte Saksasta, joka on kaukana jäljessä vuosikymmeniä, vaikka Brennerin perustunnelista on jo sovittu Vuonna 1996 Luganon sopimuksessa on lupauduttu rautateiden rakentamiseen. 90 miljoonaa euroa oli suunniteltu budjeteissa, mutta nyt tarvitaan 4 miljardia. Eli pari sata vuotta Rotterdamin Genovan yhteyden luomiseen. Ja nyt uusi tunne, sanotte, että Saksalla on paljon rahaa. No, eilen ja toissapäivänä lehdistä saatiin lukea että 1400 siltaa olisi nyt uudistettavana. 125 vuodessa onnistuu nykybudjettivaroin, eli tässäkin tarvitaan 12-13 vuotta, jotta voidaan huolehtia näistä Silloin sitä nyt keskitytään suurhankkeisiin, eikä ole vielä sovittu linjasta, mikä vedetään Münchenistä Brennerin perustunnelin. Ja te puhutte optimistisesti siitä, että valmiita ollaan vuonna 2025, niin kuin sveitsiläiset ajattelevat, että ei sovita nyt italialaisten ja saksalaisten kanssa. Voin vain sanoa, että 14 rajat ylittävää sopimusta, jotka Saksa on allekirjoittanut, 12 on toteutettu muuttumatta. En puhu Bulgariasta tai Romaniasta, vaan Saksan liittotasavallassa. Tässä faktat. Ja kuten itse minulle sanoitte, keskitytään suurhankkeisiin, mutta muuten rautatie on ihan tilkkutäkkiä. ongelmat ovat rajoilla. Voisin mainita 20 projektia 50-100 miljoonan euron, jotka heti toisivat eurooppalaista lisäarvoa, mutta niihin ei löydy mitään rahaa. Mutta ensi vuonna, 25 vuoden jälkeen, saadaan yhteys Saksan ja Tsekin tasavallan välillä. 660 metriä loistoaloite nyt 660 metriä rautatietä saadaan 25 vuoden jälkeen sinne asetettua. Ja sitten jos katsotaan valtion sisäisiä linjoja näissä kartoissa, hienosti rakennettu, mutta rajan ylitykset. Katsotaan Berliiniä. Entä tuo linja tuonne Rostokin. Jos katsotaan siellä rakennustöitä sillan osalta, Hampurissahan on tuollainen solmukohta. Sitä pitää ajatella nyt ja koko pullon kaulaa ennen kuin siirretään liikenne Skandinavian suuntaan sieltä suunta. Mutta meidän on otettava huomioon, että tanskalaiset ovat kieltäytyneet uudistamasta 40 kilometriä rautatietä, jotta he voivat painostaa toisen sillan osalta. Kaiken pitäisi olla valmista vähitellen ja keskustelu on selvä. Infrastruktuuri tarvitsee rahoja, se on selvä. Saksan ratkaisu, lopetan kohta, on se, että henkilöautojen, ulkomaalaisten henkilöautojen tiemaksut nousevat. Ja tästä saadaan sitten korvausta maassa asuville. Tämä nyt on aivan ristiriidassa jokaisen eurooppalaisen oikeuden kanssa. Tähän pitää puuttua. Saksaa ei kiinnosta ylipäätään lisävarat. Esimerkiksi rekkojen tiemaksuja ei haluta lisätä 60 000 enemmän haittaa infrastruktuurille kuin henkilöautolla. Silti tällaisissa puitteissa olen tietenkin iloinen, että pystyt olemaan optimisti, mutta muistaisitteko vähän taustalla myös sen, Rausa katsoo lähinnä Bayeria, ei koko Saksaa, eikä erityisesti koko Eurooppaa. Kiitos. Kiitokset sitten, herra Kontsian. Una voce diversa da, dai miei due colleghi predecessori. Hiukan erilainen sävy nyt verrattuna kahteen aikaisempaan puhujaan. Haluaisin aluksi kiittää Pat Coxia. Hän on tehnyt hienoa työtä mielestäni. Hän oli erittäin sitoutunut tehtävänsä, enkä usko, että aikaisempi yhteys liikennekäytävä 1 ja nykyinen 5 Tämä tarkoittaa siis, että koko viime, vu- viime viikolla hyväksytty työ olisi turhaa, olisi jotakin mahdollista toteuttaa. Mahdollista toteuttaa sen sijaan, että meillä olisi 13 liikennekäytävää, me olemme siirtyneet yhdeksään ja olemme päättäneet tiettyjä ehdotuksia hylätä. Ja mielestäni tämä työ on tehty hyvin. Tässä tulee suunnittelun keskittyä ja tämän lisäksi rahoitukseen. Suunnittelun suhteen meidän täytyy nopeuttaa työtä, joka liittyy kiistanalaisiin kysymyksiin ja sitten investoinnin suhteen cf kanssa olemme jo kuukausia tuoneet esiin sitä, että tällaisilla pienillä resursseilla, joita meillä on käytettävissämme, meidän ei pitäisi luoda mustaa aukkoa. Mutta jos puhumme vaihtoehtoisesta innovoivasta investointivälineestä, jostakin velkakirjoista, joita voitaisiin tuoda markkinoille, voisimme mahdollisesti saada paljonkin jo aikaan ja päästä eteenpäin siinä, missä ollaan mitä ollaan suunniteltu. Sitten, kuten viime viikolla sanoin, tämä liikenneyhteiskäytävä suunnitelma, jonka me hyväksyimme, onko se teidän mielestänne, Pat Cox, suunniteltu, toteutettu hyvin? Oletteko sitä mieltä, että olisi mahdollista liittää kaikki yhteen maan alla? ottaen huomioon ne suuret vaikeudet, joita alalla on ollut. Me emme yritä vain koordinoida tätä työtä, vaan pyrimme myöskin helpottamaan sopimusta laatimista. Kiitoksia. Euh, Kiitokset. Sitten viimeinen puhuja on herra Hertug. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon Koks mielenkiintoisesta alustuksesta. Yksi kysymys asiakirjoista olen näkevinäni, niin no, pidän tärkeänä, tämä on ehkä vähemmän tärkeää joidenkin muiden mielestä, mutta pidän tärkeänä sitä, että kun katsotaan jatkotoimia, niin tämä on kyllä ratkaisevan tärkeää, kun puhutaan siitä, että 15. tammikuuta 2013 järjestettiin tiedotustilaisuus DB Veron ja ÖBB Infra ovat olleet kutsuttuina ja minä haluaisin tietää, miten lopulta osallistuttiin tähän tiedotustilaisuuteen ja mitä sitovaa siellä sovittiin, eli mihin askeleisiin on tultu tai mitä askeleita on sovittu siellä ja mikä lopulta oli eri eturyhmien mahdollisuudet saada sieltä tietoa. Tässä kolme kysymystäni, niin kiitos. Euh, Kiitokset. Ja annan puheenvuoron takaisin koordinaattorille. Me taidamme olla vielä noin 15 minuuttia myöhässä aikataulusta. Tämä pitää ottaa huomioon, koska muutoin minä saan vielä tästä haukut silmilleni, kun puheenjohtaja palaa täällä. Pat Cox. Um. Kiitos, kiitos puheenjohtaja Rova Lichtenberger. Tässä kysymys on prioriteettihanke numero yhdestä, enkä usko, että tästä tulee katedraali autiomaahan, vaan kysymys on näistä erilaisista väylistä ja saatavuudesta. Olen myöskin sitä mieltä, että tämä Gotthardin ja muiden tunneleiden juttu on todella tärkeä ja vielä palaan tähän alpit ylittävään logiikkaan. Jos ajatellaan tätä alpien takaista tilaa, eikä pelkästään vain näitä käytäviä, niin meidän on pyrittävä optimoimaan tämän uuden infrastruktuurin käyttö, onpa kysymys sitten EU-sta tai Sveitsistä, jotta voitaisiin välttää se, että näitä mm, käytäviä shoppaillaan ja tätä todella toteutetaan muun muassa vaikkapa polttoainevalmisteverohyötyjen takia, vaikkakin tämä johtaa siihen, että meluhaittoja ja saastehaittoja tästä aiheutuu. Tämä on siis hyvin mutkikkain, mutkikas asia, vaikea analyysi, mutta olen samaa mieltä siitä, että tämä on sellainen asia, jota todella täytyy miettiä. Mitä sitten tulee, ja tämä vastaa herra Hertuukin kysymykseen, Münchenistä Itävaltaan, Kiefersfeldeniin ja äh, nämä äh, tiedot ja muut, niin äh, tästä järjestettiin alustava kuulemis tilaisuus. Ja äh, tämä on vasta niin äh, alkuvaiheessa, että tämä on aika vaatimatonta vielä, mutta tämä oli kuitenkin viesti sellaisille ihmisille, jotka halusivat saada äh, tietoa avoimesti. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä sitoumus kuitenkin. Otetaan mukaan paikalliset ihmiset, puhutaan heidän kanssaan, jotta saadaan myöskin heidän näkemyksensä, mutta mutta substanssin osalta ennen kuin saamme nämä suunnitelmat, niin tämän tyyppiset viestit jäävät teoreettiseksi, koska ihmiset haluavat tietää, mihin tiet menevät, tulevatko ne tästä kylän läpi vai menevätkö ne tuosta ohitse, ovatko ne kaupungin läpi meneviä vai ovatko ne ohitusteita ja niin poispäin. Ilman tällaisia tietoja syvällisten keskustelujen pitäminen paikallisten ihmisten kanssa on tietysti hyödyllistä, mutta tavallaan liian aikaista. Sen takia tarvitsemme näitä tutkimuksia, joista puhuin näistä 3,4 miljardista tätä osarahoitusta, jotta saadaan tällaisia todellisia suunnitelmia. Ja tässä tarvitaan todellista sitoumusta, sitoutumista myöskin viestintään ja tiedotukseen näissä paikallisissa yhteisöissä. Lichtenberg kysyi sitten tästä Italian sitoumuksesta ja tässä sitten mietittiin näitä aikeita. Italian laki siitä, että raha laitetaan pöydälle myöskin säästötoimien aikana. Meidän hankkeemme on saanut erityistä rahoitusta. Se on korva merkitty juuri tämän lain puitteissa. Sitten toinen, seika, siis toinen asia on se, että italialaisessa järjestelmässä tässä on sellainen asia, että jotta budjettilaki hyväksytään, sen täytyy vielä mennä kaikkien ministeriöiden lävitse, gp komitean lävitse ja sitten myöskin tilintarkastustoimintastoimen täytyy hyväksyä. Ja tämä raha, josta olen puhunut, on jo mennyt nämä kolme tästä lävitse. Se on siis läpäissyt tämän lakitestin, se on myöskin mennyt lävitse näistä näistä ministeriöiden komiteatesteistä lävitse, ja se on mennyt myöskin tästä kulutestistä lävitse, niin että tämä ei ole mitään kuvittelua, vaan tämä on todellinen sitoumus. Ja toinen seikka, mitä Italia on myöskin tehnyt, on se, ja mitä muut valtiot eivät ole tehneet, on se, että Italia on nyt tässä osoittanut oman koordinaattorin tähän asiaan, herra Fabrizin. Ja tällä lailla tällä on ollut todellista lisäarvoa, koska hän tuntee koko tämän italaisen järjestelmän tavalla, jota minä en suinkaan tunne. Ja tämä sitoumus itse asiassa on ollut asia, joka on ollut todellinen veturi tässä asiassa poliittisesti. Mitä tulee sitten rahtiin, niin tarkoituksenahan on tietysti myöskin edistää rahtiliikennettä. Jos katsotaan näitä suunnitelmia tässä asiakirjassa Core Network Corridors asiakirjassa, niin näette, että vitoskäytävässä melkein kaikki on ö, tätä rautatieliikennettä satamista ja ö, ja tämän lisäksi vielä merten valtatiet liittyvät tähän sen sijaan, että mitään tällaisia moottoriteitä otettaisiin tähän mukaan, vaikka kysymys onkin monimuotoliikenteestä. Ja tämä liittyy siihen, että seuraavaa ohjelmointisuunnittelun kautta varten meillä on jo tällaisia suunnitelmia, että eri näille liittymäkohdille on jo, joitakin suunnitelmia. Minä tietysti seuraavan tätä eteläistä osaa, mutta on myöskin tärkeää muistaa nämä muut yhteydet. Ehkäpä te olette käynyt Gitrante Euroopassa, joka on todella suuri rahti rahdinkäsittelykeskus. Se on yksi näistä pohjoisista osista tätä, mutta olen jo pannut merkille, että että äh, rautateiden, rautatieyritysten välillä on hyvin erilaisia asenteita ja perinteitä ja kaikki tietysti sanovat olevansa hyvin avoimia kaikille, mutta aika hassulla tavalla ne sitä ovat keskellä yötä tai hyvin aikaisin aamulla niin, että ongelmana on se, että meillä ei ole vielä riittävästi ja käytän sanan liberaali en sääntelymielessä, vaan todella äh, sääntelyn avaamisen äh, merkityksessä, että avataan sääntelyä kaikille ja uskon, että tässä on vielä paljon matkaa jäljellä. Kramerille monista mainitsemistanne seikoista nämä 400 000 siltaa ja nämä ydinkäytävien määrät ja Saksan rampit ja nämä muut kysymykset, niin itse asiassa kysymys on suuresta eurooppalaisesta sitamuksesta, mutta itse asiassa on muistettava myöskin tämä Saksan tunneliosa. Ja tämä, mitä sanoitte, tästä on aivan oikein. Leipzigin ö, foorumissa äskettäin tätä asiaa tiedusteltiin. Ministeri Ramsau vahvisti, että avainhaaste Saksalle tulevien kymmenien vuosien aikana liittyy huoltoon ja olemassa olevan infrastruktuurin kunnossa pitäminen ilman, että lähdetään mitään uusia projekteja edistämään. Eli että meidän neuvottelumme Saksan kanssa näistä strategisista eurooppalaisista hankkeista ei tule olemaan mikään ei tule olemaan helpot ja tietysti nyt tätä uusia ohjelmia täytyy myöskin tarkastella ja kyllä Saksa on sitoutunut tähän asiaan, mutta ja kysymys ole vain pelkästään näistä silloista, vaan muusta infrastruktuurista myöskin. Siis tämä vuosittaisen rahoituksen taso suhteessa BKT, jo pelkästään kun kysymys on huollosta ja korjaamisesta, on todella valtava. Ja niin paljon on siis tapahtunut näiden talousihmeen vuosien aikana, ja nyt sitten tätä asiaa pitää tarkastella aivan uudestaan. Sitten kysyitte tuosta Rastavin tiestä ja näistä Etelä-Münchenin tiestoista. No ne kaikki löytyvät tältä kartoista, mutta kaikki ei ole vielä selvää. Ja erityisesti Deutsche Bahnin verkostot tietysti myöskin Saksassa ovat tärkeitä. Varmasti jotkut näistä rahtiverkostoista yhdistetään toisiin ja niistä tehdään tällaisia korkean kapasiteetin verkostoja. Tällä erää en vielä osaa tätä, tai en tiedä tätä vielä tarkkaan, mutta uskon, että tätä täytyy vielä tarkastella. Sitten herra Kanchian kysyi näistä hyväksytyistä toteutettavista verkostoista. Jos herra Kansian luette tätä lehteä, niin rautatie ja merten moottoritiet ja satamakysymykset Italian osalta varmasti vievät paljon satamaenergiaa myöskin tähän rautatieverkostoon ja kun ajatellaan fyysistä suunnittelua ja ympäristöpolitiikkaa, niin tämä varmasti on suuri parannus. Ja ainakin tämän mandaatin minä haluan antaa tulevaisuutta ajatellen. Arvoisa puheenjohtaja, yritin nyt vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitokset siitä, että saatoin tällä tavalla kertoa asioista valiokunnalle ja toivon mukaan pystyn vielä tulemaan tänne toistamiseen kertomaan tästä ydinkäytävävietoisesta tulevien vuosien aikana. Kiitokset herra Cox tästä hyvin vakuuttavasta esityksestä. Nyt seuraavaan asiaan, joka on Gilles Savarin prioriteettihanke numero 22, Atena, Sofia, Budapest, Vien, Viin, Praha, Nürnberg ja Dresden. Ja meillä nyt valitettavasti olemme myöhässä aikataulusta. Ja pyydän teitä puhumaan lyhykäisesti. Salut tous, Kyllä, kiitoksia. Ähm, on hienoa olla täällä tänään tämän viimeinen kerta, sillä minun kauteni päättyy. Erityisesti tämä liittyy siihen, että minut on valittu kansalliseksi edustajaksi ja olen kolme vuotta ollut siis näissä tehtävissä ja tämä on nyt viimeinen niin Toivottavasti tämä avaa teille jonkin verran näkökulmia liittyen äh, ylös eurooppalaisiin verkkoihin. Tehän tunnette tämän PP2 yhden. Tämä on yksi kaikkein piisimmistä prioriteetti äh, hankkeesta seitsemän jäsenmaata on mukana ja kahdeksan rajat ylittävää aluetta. Meillä on kaksi aluetta, Saksa, Tsekki, Itävalta, eli läntinen ja sitten itäinen alue, joka on ollut hyvin ähm, suuren tarpeen alue. Tässä on neljä jäsenmaata ja se on vaatinut hyvin paljon koordinaatiota. Meillä on TG Regio ja BOI, jotka ovat olleet mukana tässä hankkeessa. Eli meillä on tietynlainen jäsenmaiden välinen tilanne ja myöskin tilanne, jossa eh, DG Move ja DG Resio ovat pystyneet puhumaan yhdellä äänellä ja myöskin eurooppalainen eh, liikenneverkko verkosto. Haluaisin kiittää siis kaikkia teitä siitä, että tämän ryhmän työ on toiminut erittäin hyvin. Meillä on ollut sarovallainen toimintatapa. Ensinnäkin meillä oli kaksi hyvin tärkeää tutkimusta aluksi hyvin tarkka tutkimus, ensinnäkin äh, verkoista ja sitten sosioekonominen äh, tutkimus liittyen tarpeista, jotka liittyvät rahtiin ja matkustajiin. Tämä teki mahdolliseksi arvioida tulevaisuuden investointeja. Lähdemme erittäin korkeista normeista, kahdesta sähköisestä 140 ähm, kilometrin tuntivauhtilinjasta ja äh, tietyt alueet, vaativat hyvin kauan aikaa, että voisimme toteuttaa tietyt linjat, jotka ovat rahtilinjoja, jotta voisimme sitten melko nopeasti rautatiealalla edetä. Sitten tämä Tsekin ja Saksan melko kahdenvälinen ja äm, Saksan ja Itävallan välinen läntinen alue. Tässä ää, meillä on Euroopan unionin standardeja, kuten näette, tässä toteuttamisen liittyen meillä on tämä punaisella merkitty linja, joka on sellainen, joka suhteen koordinointi on hyvin vaikeaa. Tämä vaatii erittäin paljon useita miljoonia investointeja jäsenmailta. E, tämä punainen reitti on hyvin hankala. Tässä on hyvin paljon ähm, korkeuseroja ja paljon maantieteellisiä haasteita. Ja tässä ei ole luonnollisia äh, rajoja tämä länsi itä ero Konstansa Prague linja, tässä näette, sehän on melko lailla jo valmis. Liittyy sellaisiin rajatyöttäviin yhteyksiin, jotka eivät ole vielä välttämättä juurikaan valmiita. Ja sitten meillä on kaksi suurta äm, lippulaivahanketta, viinin asema. Se tulee muuttumaan erittäin monia asioita. Sieltä tulee tällainen solmukohta, kuten tiedätte, koska se on tähän asti periaatteessa ollut pääteasema ja nyt sitten tulee länsi-itä-yhteyden solmukohta. Ja tämä tulee luomaan tietynlaisia pieniä ongelmia Pohjois-Tsekin suhteen, sillä meillä on valtava linja, jolla käytetään 160 kilometrin tuntinopeuksia, mutta se on erittäin käytetty jo tällä hetkellä. Ja nyt itse asiassa kehitys tulee aiheuttamaan sitä, että meillä tämä linja hidastuu, sillä aseman avaaminen aiheuttaa vielä äh, liikenteen kasvamista. Sitten äh, Tonavan ylittävä silta ja Vindin kaala Patin yhteys. Tämä on nyt äh, toimivampi polkupyörällä kuin junalla. Meillä on paljon ongelmia ja tämän äh, sillan käyttöönotto tulee olemaan tulevaisuudessa suuria askeleita Romania ja Bulgaria ovat 10 kilometriä saaneet aikaan 160 kilometrin tuntinapeudella yhteyttä pohjoiseen, mutta tällä hetkellä käytetään 30 kilometrin tuntivauhtia, joita menee nelisen tuntia 100 kilometriin. Tämähän on melko kauhaa. Ja sitten Bulgari eteläpuoli, tämä joka on punaisella merkitty, tämä linja on sähköinen linja, mutta siinä on vain yksi raide ja erittäin ö, heikko kapasiteetti. Tämä äh, mainittu äh, Vindin Kalafatin silta on siis silta, mutta äh, niin kauan kuin yhteyksiä ei saada aikaan Bulgariassa ja Romaniassa tämän sillan luo, nehän tässä ö, suosivat enemmänkin Mustan meren yhteyksiä, eivätkä niinkään yhteyksiä, Ne pyrkivät siihen, että niistä tulisi idän portti ja tulevina vuosina Bosforin tunneli on asioita, joka ansaitsee huomionne ja sitten liikenteen kasvu Turkin suuntaan. Tämä ei ollut aluksi projektissa mukana, mutta tämä on uusi elementti, joka tulee mullistamaan asioita suuresti tällä alueella. Ja meidän täytyy siis voida ennakoida kaikkia tätä. Kaikki tämä on otettu mukaan tähän itä-länsi-akseli ydin eh, liikenneverkko eh, uuteen käytäväsuunnitelmaan. Tämä on mielestäni erittäin hyvä asia. Sitten kun näitä punaisia alueita, ja asioita, joita niillä voidaan toteuttaa. Liikenteen sujuvuus, tästähän minä olen Schengen-liikenteen yhteydessä puhunut. Tämä on myöskin Schengen-kysymys. Paljon odotusta aiheutui tietyllä ra- raja-alueella riippumatta standardin tasosta. Tässä täytyy mainita se, että tekniikka on tarpeen. Ähm, linjojen uudistaminen on tarpeen, mutta meillä on myöskin poliittisluontoisia jarruja, jotka ovat vielä olemassa. Kreikkalaiset ovat tehneet suuresti töitä. Kun katsot karttaa, se on melko lailla jo vihreällä ja meillä on tulevina uusin vuosina suunnitelmassa olevia hankkeita. Ja Bulgarian suhteen tämä Bulgarian linja on vuoristoalueiden linja ja sen uudistaminen on erittäin kallista. Voimme siis kuvitella, että tämä linja äh, saataisiin korkeamman standardin äm, linjaksi sanan kilometrin, mutta on vaikea kuvitella, että se tästä nopeudeltaan suuresti nousisi. Tämä Balkanin linja on prioriteettilinja näissä maissa historiallisesta syystä. Tässä näette tässä ylemmässä kaaviossa länsi-itä linjat ja alemmassa etelä pohjoinen. Ylemmässä on paljon enemmän vihreitä linjoja kuin alemmassa, siis tämähän oli sitä, mitä juuri mainitsin. Olemme tehneet paljon hallinnon suhteen töitä. Mitä ongelmia sitten vielä on olemassa? Hyvin nopeasti, minun täytyy nyt varmaan kierrohtaa. Rajat ylittävät alueet voimme varmaankin toimia paremmin ja nopeammin. Kaikki toimivat omalla puolellaan, mutta se ei aina ole hirvittävän tuottavaa. Saksan suhteen ongelmia on. Saksan ja Tsekin Tsekki on tehnyt omalta puoleltaan paljon töitä. Se haluaa tuoda omat rautatielinjansa eurooppalaisen standardin tasolle. Ja he ovat tehneet etelä-pohjoinen akselin suhteen töitä, mutta tunne on yhä sellainen, että äh, Dresden ja äh, Prahan välillä äh, tämä menisi vuoteen 2020, tämä ei ole aivan tulevien vuosien asioita, ja sitten Saksin ja Prahan välinen linja, kuten Pat Cox mainitsi, tämä liittyy rahoitukseen ja minä itse ähm, korostan etelä-pohjoinen linja ja PP21 Rostopista Hampuriin. Ja sitten vielä muutamia tärkeitä asioita lopuksi. Meidän ei tule päättää tätä nykyistä hallintointia. Viimeisessä kokouksessa Itä-alueen maat ovat kaikki esittäneet omia hallinnointiohjelmien olisi harmillista, että epävarmuutta esiintyisi ja Euroopan unioni ei pystyisi sanomaan, että olemme nyt keskittyneet investointiin ja meillä on jonkinlaisia tuloksia. Tämä olisi todellinen harmi. Ja sitten toinen asia näiden käytävien hallinnointi. Olemme asteittain ottaneet mukaan organismi, joka rahti käytäviä hallinnoi ja tässä on ollut suuria eroja jäsenmaiden välillä. Tämä on ollut suuresti ensinnäkin yksityissektorin rahoittamaa työtä ja poliittista yksimielisyyttä jäsenmaiden välillä on ollut vaikea luoda, eli PP21 suhteen uskon, että käytävien hallinnointi ei tule olemaan niin helppoa. Ehkä me löydämme rakenteen, joka voi tässä auttaa. Sitten lopuksi pullonkaulakysymys Budapestissa meillä on tämä tulossa esiin. Kuten sanoin, Romaniassa ollaan tulossa standardin tasolle ja sitten Budapestissa on suuria ongelmia. Meillä on hyvin paljon erilaisia hypoteeseja. Bornvillin Kälävätin silta, viinen alue, luonnollisesti Tonevan alueen integraatio on hyvin tärkeä. Hyvät kollegat, tässä oli nopeasti se, mitä minulle sanottavana. Niin, äh, jos nyt puhuin liian hitaasti tai liian kauan, niin pahoittelen sitä. Ah. Kiitokset ensiksi Senalo, Senalo vaan. Meillä on yhteensä neljä puhujaa ja ensimmäinen puhuja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dobrý pane Saveri, ja vám eh, chtěla v prvé řadě poděkovat. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tästä alustuksesta. Minulla olisi muutama kysymys. Mainitsitte, kun puhutte tuosta reitistä, että länsi-itä suunta näyttää nyt vihreämmältä kuin pohjoinen etelä. Vihreämpi tarkoittaa sitä, että on hyvin turhauttava nähdä noita ihan pieniä punaisia läikkiä sieltä, kun niistä ei päästä eroon. Totta kai tuo Saksan ja Tsekin tasavallan yhteys minua tässä kiinnostaa. Prioriteettihanke 22 on suurilta osin tuota Reinin Tonavan käytävää. Ja omassa kertomuksessanne selitätte näitä hyvin tiedossa olevia ongelmia, jotka liittyvät investointiprioriteetteihin, jotka vaihtelevat kovasti Tsekin ja Saksan puolella. Mainitsitte myös sen, että on tarpeen tehdä muodollisempaa ja läheisempää yhteistyötä näiden rajat ylittävien yhteyksien osalta. Te taisitte viitata tässä vähän varovaisesti poliittisempaan lähestymistapaan. Mitä oikeastaan tarkoitatte ja mitä suosittelisitte konkreettisemmin? Kiitos. <coughs> Merci d'être resté dans les Kiitokset, että pitäydytte tässä puheenajassa sitten Hertog. Vielen Dank, auch ich werde mich Kiitos paljon, minäkin puhun lyhyesti. Kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin, herra Savari, sydämestä kiitokset alustuksesta. Ensimmäinen kysymys Puhuitte siitä, että Saksan osalta, Saksan ja Tsekin yhteys, jos oikein käsitin, Nymberin, Margaretin Egerin yhteys Pesenbragin asti, että tämä ei ole Saksan prioriteetti. Tuo on mielenkiintoista ja yllättävää siinä mielessä, että kun neuvotteltiin tenteen suuntaviivoista niin tämä otettiin sinne perusverkkoon mukaan ja Saksa on sitoutunutkin huolehtimaan tästä yhteydestä. Joten kysymykseni olisi, voidaanko olettaa, että vuoden 2020 jälkeen saadaan sitova suunnitelma. Ja sitten Pasvarin Sami, onko eurooppalaisia varoja käytetty tässä yhteydessä? Ja jos on, niin kuinka paljon? Kiitos. Merci, Michael Kramer. Kiitokset, Kramer. Bedanke mich auch. Minäkin haluan kiittää tästä alustuksesta. Erityisesti viimeksi näytitte kuvan Vidinin sillasta, kun kävin Belgradissa ja todella pyöräilyreitti on siellä loistava. Teiden osalta, maantieden osalta on vähän hankalampaa ja raideliikenteestä on vielä tiedä, mutta periaatteessa yhteys on olemassa. Tässä on ajateltu todella tulevaisuutta, eli ei ainoastaan yhtä sektoria, vaan kolme. Kreikka on ongelma. Tessalonikista Skopjen reitti on pysähtynyt matkalla rajalle säästötoimista. Säästettävä on ja rautatiet ovat luksusta, josta käytetään. Jos, miksi sitten huolehditaan tällaista käytävistä? Kreikkalaiset ovat itsekin rakentaneet EUn varoin näitä yhteyksiä ja nyt työt on pysäytetty. Tämä ei nyt oikein käy yhteen syöksössä olisi hienoa, jos saataisiin myöskin kaikki nämä yhteydet hoidettua, mutta Viinistä lentokentälle ja edesle, edelleen Bratislavan Budapestiin. Onko tässä jo saatu asiat hoidettua? Minä olen kuullut Viinissä, että vaikka reitti, reitti olisi olemassa, niin päärautatieasemalta ei ole yhteyttä Viinin lentokentälle. Tämä on vähän outoa. Bratislavan ajatukset hyvistä yhteyksistä Viiniin. Nämä huolenaiheet, miten niihin suhtaudutaan. Nürnberg Praha, tämä on Saksalle niin tärkeä, että Saksan rautatiet ovat lopettaneet junaliikenteen ja pistäneet sinne busseja sen sijaan. Jos tämä on nyt ajatus, että tämä rautatieyhteys, joka toimi ennen sotia, niin se toimi silloin hyvin, että nyt ajellaankin bussilla, joka on mukavampaa luksusta. Voidaanko tällainen hyväksyä rahasta sitten Saksassa? aivan kuin eurooppalaisten hankkeiden osalta, myös Saksan suunnitelma on ihan täysin tällainen toivellista. Jos tämä toteutetaan 50 vuodessa, tämä hanke, niin hienoa, mutta nyt oli tarkoitus saada valmista vuonna 2030. Eli miten uskotte, että tämä Saksalta onnistuu? Sen ja Asin välillä on vielä 10 kilometrin aukko suuria hankkeita varten on rahaa. Minua kiinnostaisi tämä kovasti. Kiitos. Merci, monsieur Kramer. Kiitos. Kyn. Ja danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset koordinaattori herra Savarille myös. Todella mielenkiintoinen analyysi nykytilanteesta. Meidän perusverkostoajatuksemme liittyi noihin itä, länsipohjoinen eteläajatuksen ja myös, että keskeiset satamat yhdistetään toisiinsa ja silloin on kyllä jo merkitystä sillä, miten aukot täytetään. Jos ajatellaan Ateenasta, Budapestin, Viinin, Praagin kautta Dresdeniin, miten tästä eteenpäin? Mielestäni on välttämätöntä, että Euroopan trans-eurooppalainen Italia, Brenner, München, Berliinin suuntaan saadaan yhteys. Miltä sitten näyttää, en ole varma se on saksalaisten käsissä Dresdenin ja Berliinin tai Dresdenin Leipzigin välillä, jotta saadaan sinne kuljettava reitti, jotta voidaan ottaa huomioon liikenteen merkitys Berliinistä Rostokin suuntaan. Hyvä tekninen taso 160 kilometriä tunnissa reitti koko mitalta. Ja toinenkin tällainen nopea junayhteys, mutta nämä aukot on nyt täytettävä ja haluaisin kysyä, miten pitkälle neuvotteluissa on päästy. Merci, Kiitokset. Herra Savari, nyt voitte vastata. Rakkaat kollegat, en ehkä vastaa jokaiselle erikseen. Tässä tuli useita kysymyksiä yhdessä. Erityisesti eh, Saksan ja Tsekin eh, välisiin yhteyksiin liittyvät kysymykset. Herra, kun olette oikeassa, että tämä on tärkeä kysymys. Siellä on paljon korjauksia menossa Dresdenin ja Berliinin välillä erityisesti ja vielä enemmänkin Itään-Berliinistä menevissä osuuksissa myös. Meillä on ollut tässä nyt ongelmana ja tehän kysytte, että kuinka poliittisesti pitäisi toimia, niin on se, kuinka saataisiin Saksan liittovaltiolta sellainen lupaus, että se hyväksyy tutkimuksen, jota rahoittavat niin tsekkiläiset kuin saksilaisetkin jotta voitaisiin miettiä tulevaisuutta. Tässä Saksa on ollut sitä mieltä, että tämä ei ole välitön prioriteetti ja saksalaisten ja tsekkien välillä on siis ollut tämän linjan kapasiteetista hiukan erilaisia näkemyksiä onko linjalla kapasiteettia vai ei, niin sitten liittohallitus hyväksyi, että tällainen tutkimus tehdään sillä ehdolla, että, hän ei, että se ei sitä rahoita, vaan että tsekkiläiset se rahoittavat. Vaan, ja tällä tavalla voisi vastata tähän kysymykseen nämä poliittiset suositukseni. Siis kun tämä nyt sitten neuvotteluissa diplomaattisesti saavutettiin, niin sittenhän tällä Euroopassa ryhdytään tällaista tarjouskilpailua järjestämään. Ja sen myötä sitten tämä tutkimus hylättiin. Niin että tämä teki aika monimutkaiseksi tämän koordinaattorin työ, kun ensin kentällä jäsenvaltiot saadaan sopimaan ja myöskin alueet tekevät tällaisen poliittisen sopimuksen ja sitten täällä kun sitä käsitellään, tarjouskilpailun puitteissa, niin Euroopassa sanotaankin, että jaa juu, en minä voi teille mitään tällaista tutkimusta osoittaa, koska nyt itse asiassa kysymys on tarjouskilpailuista, niin että kun kysymys on muu pääosastosta, niin tarvitaan tiettyjä välineitä. Ei voida käyttää viikkotolkulla aikaa ensin kantojen yhdentämiseen ja sitten kun ollaan päästy eteenpäin, niin olemmekin voimattomia, niin että tämä on asia, jota hyvä olisi miettiä täällä aivan Euroopan unionissa. Hyvä esimerkki on juuri tämä, minkä mainitsitte. Kuitenkin toinen seikka vielä tästä etelästä. Saksalaiset eivät halua Nürnberg-Schendingiä koska he pitävät tätä liian kalliina, mutta he ovat valmiita kuitenkin Markevitsin ja Schendinkin väliseen osuuteen, jotta saataisiin Berliinistä Bayerin tuleva rataosuus uudistettuaan. Tässä on siis Saksan puolelta pieniä edistysaskeleita, otan huomioon tietysti heidän painopisteensä ja ne liittyvät tähän tulevaan investointisuunnitelmaan tietysti, mutta ne eivät millään kuitenkaan aseta kyseenalaisessakin vuoden 2020 tavoitteita ja saattaa olla, että puolin ja toisin tässä vielä on mahdollisuuksia, erityisesti vaikka, että jos komissio tulee tähän mukaan, että voimme edetä. Ja tietysti saksalaisten pitäisi kuitenkin vielä ponnistella sen eteen, että voi voitaisiin tämä käytävä yhdistää näihin Pohjanmeren portteihin tässä me tarvitaan tietysti saada Rostokista aina Konstantaan menevä tällainen osuus ja kaikkein tärkeintä on, ja onneksi bulgarialaiset ja romanialaiset ovat nyt tässä lähteneet liikkeelle, on se, että juuri lännen ja idän välillä tulee tällaisia rakenteita, koska on hyvin tärkeää, että Keski-Aasiasta saadaan tämä liikenne pyörimään. Ja bulgarialaiset tietysti lähteneet toimimaan ilman eurooppalaisia prioriteetteja, mutta romanialaiset taas ovat toimineet eri tavalla. Ja äm, tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Tämä antaa meille mahdollisuuksia näihin uusiin äh, TNT-rakennekehuksiin, äh, kun kysymys on Bulgarian ja Turkin välisestä äh, rajaosuuksista, niin että täytyy kovasti nyt keskittyä siihen, mitä siellä tapahtuu. Kriikan osalta olette oikeassa, herra Kramer Tämä on kaikkein suurin ongelma, koska Kreikkahan on rautatie mielessä saari ja siellä pohjoisessa ei liiku juuri mikään. Bulgariasta kerroin, että siellä on hyvin vaikea osuus, tarvitaan tonneitaan dynamiittia, että saadaan tällaisia yhteyksiä pohjoisempään luotua. Ja sitten Skopjesta, no tämä liittyy tähän naapuruspolitiikkaan, vaikka tämä osuus on ollut oikein hyvä, niin itse asiassa se on ollut pitempään siis se sähköistetty kuin tuo pohjois-etelä-osuus, jota nyt PP22 puitteissa ollaan tässä rahoittamassa, mutta jugoslavialaiset ovat tässä keksineet ikään kuin rajan uudestaan. Ja kun sitten on huomattavia rajamuodollisuuksia Balkanien ylittämiseksi. Sehän on lyhyempi kuin tuo punainen osuus, jonka tässä PP22 määrittelee, mutta se on kuitenkin todella pitkä ja se johtuu juuri näistä eri, jäsenvaltioiden, eri, eri valtioiden välisistä rajakysymyksistä. Sitten Bratislava Budapest, se tulee mukaan myöskin tähän uuteen kurkaan ja karttaan ja tähän uuteen prioriteettiin ja sitten Viinin lentokenttä ja asema, siitä en osaa teille vastata. Oh. Niin. Olen pahoillani, aikaa ei kuitenkaan ole. Deutschland einverstanden Helsingistä Saksan kannasta, Helsingistä Prahaan niinkö, pohjoisesta etelään jälleen niinkö. Kun ei pystytä huolehtimaan siitä, että tsekkiläiset hoitavat tai renovoivat, uudistavat näitä vanhoja rautateitä. La, la Tsekki a, a mis un niveau à la pratique. Tsekki on Praha Pilsen raja-alueen saattanut tasolle. Se on lähes tulkoon jo standardin mukainen ja saksalaiset ovat Chandingista 15 kilometriä suostuneet eh, jatkamaan, jotta tämä liitettäisiin saksalaisen verkkoon, mutta he eivät halua mennä Nürnbergin asti. Eli nämä 15, prosenttia, 15 kilometriä tekevät mahdolliseksi tämän eh, pohjoinen eteläverkon yhdistää, mutta lyhyellä aikavälillä äh, tätä äh, linjaa ei Nürnbergin asti uudisteta tai kunnosteta. Heillä on erilaisia prioriteetteja. Tämä olisi liian kallista. Siis- Kiitos. Nyt meillä on tässä pieni ongelma. Kiitokset kuitenkin herra Savarille. Koordinaattorit ovat erittäin sitoutuneita tähän työhönsä. Huomaamme, kun laadukkaita nämä heidän raporttinsa ovat. Mutta meillä on tässä pieni ongelma, koska meillä on vielä neljä esitystä. Ja ajallisesti tämä nyt aiheuttaa vähän ongelmia. Niin että kiinnittäisin huomionne vielä tähän asiaan. Tietysti ymmärrän, että tämä Koordinaattorin työkin on rankkaa, mutta erityisesti valiokunnan jäseniä pyytäisin pitäytymään puheajassa. Kiitokset Gilles. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron koordinaattori Teliskalle, joka on vastuussa eh, prioriteettihanke 27. Ladies and gentlemen, uh, yes I will. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Pyrin auttamaan teitä, että pääsette aikataulussa kuromaan aikaa vähän umpeen. Aluksi sanoisin, että nyt kahdeksan vuoden ajan olen toiminut koordinaattorina tämän hankkeen osalta. Jokin aika sitten huomasin, että aika todella rientää. Yhtä monta kertaa olen tainnut esitellä vuosittaisen kertomuksen ja kertonut niistä tuloksista, joita on saatu aikaan tai jotka ovat jääneet aikaan saamatta. Siksi haluaisin sanoa, että olen aina pitänyt keskusteluita – monilla tapaa hyödyllisinä. Olen myös kokenut, että useat teidän aloitteenne, joihin olette lähteneet, tentiin Itämeren alueen osalta, ovat kovasti arvostettuja tässä tehtävässäni. Ehkä esittelen puheenvuoroni teille viimeistä kertaa. Nyt ihan keskeisimpiin kysymyksiin. Tähän mennessä olemme kokeneet hankkeen, jota on rahoitettu, rahoitettu askel askeleelta ja edestys, jota on saatu aikaiseksi, on myöskin toiminut askel askeleelta. Me uudistamme edelleen rautatietä 15-20 millimetriä ajatellen venäläistä raide väliä ja yhteyttä Puolaan. Meillä on joitain ongelmia, mutta olemme aikataulussa enemmän tai vähemmän. Jos katsotaan tuloksia, Virossa esimerkiksi uudistustyöt saatiin päätökseen kaksi vuotta sitten Latvian osalta. Edistytään sekä Riian pohjois- että eteläpuolella sen jälkeen, kun viivästyksiä tapahtui, joista olette tietoisia – Latviassa, erityisesti muissakin Baltian maissa, taloustilanne oli heikko, mutta nyt kuitenkin ollaan edistymässä. Olen melko varma, että ensi vuoden loppuun mennessä meidän pitäisi tavoitteisiin periaatteessa päästä. Tässä nämä myönteiset uutiset tästä tarinasta. Asiat, joihin suhtaudun luottamuksella, mutta on sanottava, että etenemme myös poliittisesti niin, että Rail Baltica saadaan osaksi yhteyskäytävää ja varsinaiset työt alkavat vasta nyt ja näin pyritään täyttämään tavoitteet, joiden kautta halutaan Itämeren alue, taloudellisesti hyvin nopeasti kasvava talousalue, Baltian maat, yhdistettyä Euroopan markkinoihin nopeaan sähkö-rautatieverkon kautta. Näen tämän mahdollisuutena. Strategisena tavoitteena myös. Tavoitteena, joka mielestäni periaatteessa saa melko hyvin tukea alueen mailta, valtion mailta. Minun on painotettava sitä, että aika on tässä tärkeä asia, kun ajatellaan rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi – nyt on mahdollisuus verkkojen eurooppa kautta löytää 25, 85 prosenttia ja 15 prosenttia, joka jää jäljelle, tulisi Euroopan investointipankin tai Pohjoismaiden investointipankin kautta. Eli tavallaan ei erityisen hankala tilanne Itämeren maiden osalta. Joissain tapauksissa voi olla jopa nolla vaikutus näiden kolmen Baltian maan luottoluokituksen osalta. Tämän on kaikkiin kaikki voivat voittaa. Ja ajatellen tämän tilanteen taustaa, niin pääsen nyt vähän tehtäviin ja vähän vähemmän myönteisiin tai optimistisiin äänensävyihin. Meillä on prosessi kesken periaatteessa pyrin neuvottelemaan Beltian maiden kanssa yhteisyrityksestä, periaatteesta, tahosta, joka voisi annoa rahoitusta tuohon Pohjanmeren Baltian käytävän Baltian maiden osioon. Viimeksi keskustelimme siitä, mitä etua on tästä konsensuksen perustuvasta lähestymistavasta ja ajatellen nyt, mikä mahdollisuuksien ikkuna tässä meille avautuu ja mikä strateginen tavoitteemme on, niin pienoinen pettymys on se, että näissä jäsenvaltioissa on sellaisia tahoja, jotka eivät välttämättä nyt ponnistele ihan parhaansa mukaan. Ehkä osittain ajatellen suhtautumista Euroopan unioniin. Joskus kuulen, että korkea arvoinen työntekijä jossain yrityksessä sanoi, että rakennetaan eurooppalaisia käytäviä Puolan Liettuan rajalle. Jos näin siellä ajatellen, niin siellä erehdytään, näin kohteliasti sanoen. Joskus teksti on vähän vähemmän kohteliasta, jos näin voi sanoa. Mutta tämä kertoo vähän nyt niistä kannoista, joita kuullaan, kun jotkut tahot toimivat vähän monopolien tavoin, vaikka kuinka oltaisiin puhumassa rautatieliikenteestä. Voin tämän sanoa, kun tulen itse tuolta maan kolkasta. Tämä muistuttaa vähän nyt vanhoja aikoja myös omassa maassani, joten vähän yllättävää näin joutua sanomaan. Missä olemme sitten, kun ajatellaan osakkaiden sopimusta, jonka on tarkoitus olla yhteisyrityksen pohja. Ajatellen myös, miten suunnitellaan uutta aitaa Rail Balticaa. Kolme maata on ollut neuvotteluissa mukana kolmen kuukauden ajan ja edistystä on tapahtunut hyvin rajallisesti. Ehkä tämäkin on liian myönteisesti esitettynä. Rajallisesti on saatu aikaan jotain ja sopimukset, joita saadaan aikaiseksi, kiistetään heti seuraavassa kokouksessa. Minusta tuntuu, että joissain jäsenvaltiossa, ehkä yrityksillä siellä on suurempi sananvalta kuin jolla ministeriöillä tai niiden osioilla. On mielenkiintoista, kun otetaan huomioon, että tämä on eurooppalainen hanke. Integroidaan Baltian maat EUn varoilla. Tässä on tarkoitus antaa tukea etua kansalaisille koko Euroopan unionille. Tämä on minulle tilanne, jota en kyllä oikein voi hyväksyä. Tämän niin olemme selkeästi voineet todeta, mitkä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka vaativat hallitusten välisiä neuvotteluita. En halua puhua nyt yksityiskohdista, mutta jotkut asiat on saatava hallitusten välisen sopimuksen, jota tällä hetkellä ollaan työstämässä. Aikataulu. Omalta osaltani aikataulu on sellainen, että sopimus on saatava vuoden loppuun mennessä. Jos ei saada, pahoin pelkään, että jäämme aikataulusta jälkeen niin, että me ole valmiita ensi vuoden syksyllä tai keväänä. Eli hyvin avoimesti haluan nyt kertoa näiden maiden, kolme maan edustajalle, että tämän vuoden loppuun mennessä, riippumatta siitä mitä täällä tänään sanon, olen valmis arvioimaan, mitä edistystä on saatu aikaiseksi. Ja olen valmis myös esittämään henkilökohtaiset kantani siitä, kenellä on vastuu siitä, että tavoitteisiin ei lopulta päästä. Nyt on ehkä vielä varhaista, kun meillä on kuukausi aikaa, mutta nykyvauhdilla en oikein näe, että voisimme näihin tavoitteisiin päästä. Yhteenvedonomaisesti puheenjohtaja, kun tiedän, että teillä on aikapainetta, halusin vain painottaa sitä, että viime aikoina on kohdattu vähän ongelmia eri etu ja siellä on vähän ristiriidoissa. Tänään sain sähköpostia, jossa oli tietoa siitä, että yksi jäsenvaltio jopa tulee neuvotteluihin sitä kautta, että jotain pääomaa, joka ei ole nyt markkinoilla. Eli tavallaan nyt lähdetään uudelleen neuvottelemaan sellaisista asioista, joista on jo sovittu jotka ovat mukana jo tässä sopimuksessa, josta on sovittu Euroopan toimielinten kanssa. Eli meidän tehtävämme on selvä. Tavoitteemme on saada työpäätöksen vuoden loppuun mennessä. Mahdollisuudet eivät ole kovin korkeat, mutta varmasti voimme todeta, ketkä ovat vastuussa. Ja jos onnistumme pääsemään osakkeiden selkeän sopimuksen hallitusten välisen sopimuksen ja yhteisyrityksen kautta toivon, että edistystä saadaan aikaiseksi. Lopuksi minun on sanottava, että viime viikkojen aikana tämä prosessi on ollut hankala. Monet poliitikot ovat tässä mukana ja jos puhuin aluksi siitä, että arvostan kovasti Euroopan parlamenttia, niin minun on sanottava, että varapuheenjohtaja Kallas, joka tuntee alueen enemmän paremmin kuin minä, on ollut kovaksi avuksi joidenkin yksityiskohtien osalta. En puhu enempää, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Merci. Kiitos. Diplomaattisesti voidaan sanoa, että suuttumusta on, eikä kovinkaan paljon rohkaisua. Sitten herra Kraamerilla on puheenvuoro, joka toivon mukaan puhua kaksi minuuttia. Kiitos tästä alustuksesta. Minä haluaisin kysyä Tallinnan ja rajan välisen reitin uudistamisesta. Kaunasin asti pitäisi olla ensi vuonna valmis. Mikä on nopeus? Ja kysymykseni on myös, onko olemassa veturi, joka voi ajaa tämän reitin kokonaisuudessaan, vai pitääkö siellä veturia vaihtaa kaksi kertaa vielä rajoilla? Konkreettinen kysymys Varsovan yhteydestä. Kaunasin vanha yhteys ei jatku valko kautta ja siksi on suunniteltu uutta. Kysymykseni liittyy asiaan, jota ei näy kartalla. Mitä kautta kuljetaan, Elkin vai Kavalkin kautta, rajalle siis? Viimeksi valtiosihteeri Porosta sanoi, että Elk olisi parempi, koska siellä on tiettyjä ongelmia luonnon suojelualueiden osalta. Onko suunnitelma siis jo olemassa? Ja eikä rahaa pitäisi siellä puolessa olla ylin kylin kuin 1,2 miljoonaa, joka on annettu rautateille. Halutaan siirtää maanteille, kun ei ole rautatiehankkeita. Eli kysyisin rakennusoikeuksista, onko linjaa pyydetty sille suunnitelmia, onko rakennuslupa. Rahaahan siellä on olemassa, mutta tämä on ensimmäinen askel. Ja korkean nopeuden reitti on sitten toinen kysymys. Tiedän, että Latviassa on vastustustakin, koska siellä on uusi linja rannikkoa pitkin turistisyistä. Tämä olisi tärkeää ja Viron osalta. Ajattelen myös tietenkin Latvian tärkeitä satamia. Onko ymmärretty, että tällä on taloudellinen merkitys, joka ei liity ainoastaan turismiin? Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro koordinaattorille. As concerns uh, Tallinn and the border, um, as I've said, this line is... Uh... Kiitoksia. Tallinnasta rajalle menevä reitti on saatu kaksi vuotta sitten valmiiksi. Ja emme ole muissa Euroopan maissa tottuneet tämän tyyppiseen toimintaan. Meillä on välillä yksiraiteinen rata, mutta tämä on aivan riittävä ja nopeus on aivan riittävä ainakin nykyisiä tarpeita varten. Ja linja voidaan käyttää nopeammassakin liikenteessä kuin nykyään tapahtuu. Voisimme jopa siis käyttää suurempia nopeuksia. Sitten mitä tulee vetureihin, te puhuitte tästä tilanteesta. Ja minulla on liiankin verran epäilyksiä, olemmeko nyt raideleveyden suhteen aikataulussa paperitöissä oli hiukan viivystyksiä, mutta sain Liettuan pääministeriltä vakuutuksen siitä, että olemme todellakin aikataulun puitteissa, enkä minulla mitään syytä epäillä tätä. Uskon, että me tulemme ö, tähän pääsemään, ja komission asiantuntijat sanovat näin. Veturiasia vain muutama viikko sitten mainittiin, että 20 vuotta sitten yksikään henkilöjuna ei voinut kattaa koko matkaa. Ja eh, herra Kramerille vastauksena, no kyllä me voimme kattaa tämän koko etäisyyden yhdellä veturilla, mutta myös veturi ei ole tämä ongelma kysymys. Meidän täytyy katsoa, onko rautiopakettia täysin toimeenpaintu. Onko vapautettu sitä, mitä tuli vapauttaa? Ja tämä on tulevalle komissiolle eh, tehtävä ei vain Baltian alueella, mutta muuallakin. Onko tätä lainsäädäntöä täysin toimeen paantu? Minulla on vielä joitakin epäilyksiä siitä, onko esteitä, mutta kyllä teoriassa meidän pitäisi tähän pystyä sitten ää, eh, liittyen Hellokin tai vaihtoehtoihin. tämä Puolan puoli, Puola liettua rajasta ja ympäristövaikutus tutkimus. Tämän tutkimuksen jälkeen on päätty, että me jatkamme. Tämä on ympäristön kannalta parempi ratkaisu. Tässä ra- rahoitus ei ole ongelma. Meillä täytyy olla kaikki tarpeelliset tutkimukset valmiina näiden rahoituskausien loppuun mennessä. Ja tämä Alkin alue on sellainen, että äh, aivan tulevan rahoituskehyksen alkumetreillä tämä ala tullaan rakentamaan. Latvia, kyllä me olemme, kuten muistatte, äh, aina kohdanneet ongelmia Latviassa viranomaisten kanssa. Meillä oli ongelmia siinä, että he täysin hyväksyisivät sen, että tämä pohjoinen eteläyhteys olisi prioriteetti. Itä-länsi on yhä suurempi prioriteetti heillä. Mutta sanon nyt ja pari viikkoa sitten Baltian pääministerien kokouksessa, jota Latvian pääministeri johti, ja muuten yhteisyritys tulisi sen tulisi sieltä Riassa. Tämä ei ole ähm, vain symbolinen kysymys. Tässä kyseessä on poliittinen, poliittinen sitoumus sen takana, mitä tällä yhteisyrityksellä halutaan saavuttaa. Meillä on aina ollut erimielisyyksiä, erilaisia näkökulmia, mutta uskon, että nämä kysymykset, joita latvialaiset ovat tulleet, tuoneet esiin, ovat perusteltuja. Minä en tällä hetkellä näe, että heidän puoleltaan tulisi mitään vastustusta ja tässä mielessä toivon, että olemme nyt päässeet tästä yli. Yhteisyrityksen kyseenalaistavat kysymykset eivät juurikaan tule Latviasta. Euh, Kiitoksia. Tämä on mielenkiintoista, sillä näemme uskoakseni kentällä, että rautatie ala ei ole niinkään helppoa. Tämä on aina jotakin, mitä meidän täytyy pohtia. Seuraavaksena Kalapes, te tulette puhumaan vesireiteistä. Tämä tulee vähän raikastamaan keskustelua. Thank you very much, uh, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Keskittyin vuosina 2007-2013 kahteen hankkeeseen. Eikä mitenkään yksinkertaisiin Rainin, Vesin, Mainin ja Tonavan. Eli ne prioriteettihankkeet 18 ja 30. Mitä sitten on saatu aikaiseksi? Minun on sanottava ensinnäkin, että on saatu vähän yhteisymmärrystä ympäristöryhmien ja niiden kanssa, jotka voivat Tonavalla jotain saada aikaiseksi. Sen osalta ei ole yhtä suurta kiistaa ympäristöjärjestöjen ja suunnittelijoiden välillä. Joten minusta tuntuu, että sen jälkeen kun on katsottu uudestaan tätä, Rapovrohan tekee tätä työtä tällä hetkellä ja hän taitaa esitellä piakkoin tuloksensa ja sitten varmasti sen suunnitelmat jatkuvat liian monimutkaista, liian kallista – Minusta tuntuu, että seuraava malli mahdollisesti saa tarvittavan rahoituksen ja ottaa huomioon tarvittavat asiat. Tämä ei ole mitenkään loistokunnossa tämä hanke nyt, mutta hyvin edetetä, edetään ja yhteydet Flanderin ja Vallonian yhteydet etenevät tässä – valla mainiosti, joten ihan hyvä. Flanderin ja maiden neuvottelut kävivät Terneysistä. Molemmat maat ovat toimineet tässä oikein hyvin. Yes. Um, but then the Danube. The Danube is a very complicated uh, river. Sitten Tonava maa jolla on monta rajat ylityspaikkaa. Ja hallitusmuutoksen tapahtunut paljon, joten on hankala lähestyä maata, kun ei tunne ministeriä, ministeri ei tunne koordinaattoria, joten hyvin monimutkainen. Lähes aina, kun on uusi ministeri, niin haluaa nopeasti saada keskustelumahdollisuuden, mutta siinä saattaa mennä aluksi muutama kuukausi ennen kuin selvitetään, mikä ongelma on. Kaikenlaista suunnittelua, kaikenlaista tehtiin ennen kuin tehtiin ympäristövaikutusten arviointi, joten nyt lähiaikoina on todella tarpeen toimia. Uusissa rahoituskeuksissa se on mahdollista, koska yksi tärkeimmistä asioista, jonka kohtaamme päivittäin, on se, että ruoppaus on ongelma. Mailla on niin paljon prioriteetteja sosiaalisia asioita eh, teidän osalta. Kaikkea, mitä voi aja kuvitella maassa, joka pyrkii jaloilleen, niin siellä on paljon muita seikkoja, jotka ovat tärkeämpiä kuin tiettyjen vesi- reittien ruoppaus sellaisissa maissa, joissa ei ole paljon laivoja, jotka voisivat käyttää näitä reittejä. Ymmärrän tämän ja onneksi tulevissa rahoituskehyksissä on mahdollisuus saada yhteisrahoitusta Euroopan komissiolle ruoppaukseen tarvittavien laitteiden osalta. Joten apu on tulossa ja se on tärkeä asia. Uh, Sisävereittien osalta, jos kuuntelitte tarkkaan herra Savariita, niin tiedätte, miksi sisävesiliikenteen kuljetusreitit muuttuvat yhä tarkemmiksi. Viime viikolla kävimme Romaniassa ja Bulgariassa ja meillä meni neljä tuntia, neljän puolen sataan kilometriin. Hyvin hitaasti edettiin siellä, joten yksi hyvin tärkeä asia on se, että tarvitaan lisää kapasiteettia. Kuulitte herra Savarilta, mitä on tapahtumassa junaliikenteelle. Siellä menee kauan ennen kuin päästään operationaaliseen vaiheeseen ja teiden kunto on surkea, joten ainoa asia, jonka voi saada nopeasti kuntoon, on Tonavan sisä vesireitti. Ja tietenkin jos otetaan ympäristö huomioon kaikissa yhteyksissä, on kunnioitettava totta kai ympäristöä, mutta kuitenkin toteuttaminen on mahdollista melko nopeasti ja se on tärkeä asia huomioida. Mitä sitten tapahtuu? Tällä hetkellä lähden liikkeelle Romaniasta ja Bulgariasta. Aluksi suhde Bulgarian ja Romanian välillä ei ollut huono, vaan se oli olematon. Ja nyt minusta tuntuu, että jotain uutta on yhteisymmärrysmuistio vuodelta 2012 ja viime viikolla tämä oli syy sille, että matkustimme paikalle Bulgarian presidentti yhdessä maiden ministeriöiden ja ympäristövirastojen osalta käytiin Silvistrassa, Tonavarannalla ja siellä oli molempien puolten pormestarit molemmilta puolin. Ja kaikilla oli nyt sellainen ajatus, että nyt jotain on tehtävä, nyt todella on toimittava, jotta voimme tehdä jotakin kansalaistemme ja kaupunkiemme eteen. Nyt todella siis syntyi sellainen käsitys, että liikehdintää on alhaalta ylöspäin, eikä päinvastoin. Ja tämä on todella erilaista kuin mitä aluksi kohtasimme vastaanottona. Minä joudun nyt kovasti hyppämään täällä puheenvuorossani, että voin noudattaa aikataulua, mutta minusta tuntuu, että pormestareita kiinnostaa kovasti alvesuunnittelu, joka on mahdollista uusien välineiden kautta. Ylläpitotyöt ovat todella tärkeitä. Olen sanonut sen monta kertaa. Kolmen kesän aikana on nähty, että siellä on ollut mahdotonta kulkea Romanian ja Bulgarian välisellä reitillä, vaikka Romanian ministeri lähetti Bulgarian jotain kirjeitä – ja tarjoutui jopa maksamaan ruoppauksesta. No nyt kuitenkin yhteisymmärrys muisti on olemassa ja kehitellään yhdessä suunnitelmia myös ruoppauksen osalta. Ja nyt on korkea aikakin, koska todella kuluu rahaa ja aikaa hukkaan, kun toivotaan kunnollista sisävesiliikennereittiä. Yhteenvedonomaisesti suositukseni tentin suuntaviivat pyrkivät saamaan läheisemmän integroinnin sisävesiliikenteen reiteiltä eri liikennemuotojen yhteispisteisiin. Jos haluamme monimuotokuljetuksia, tarvitsemme sisävesiliikennettä. Verkkojen Euroopan rahoitusväline antaa uusia mahdollisuuksia myös yksityiselle sektorille. Alueen kehitys näillä alueilla on mahdollista. Olin todella surullinen, kun näin tuoremman tulvan vaikutukset Donavan osalta. Tuo tulva olisi pitänyt voida välttää. Sanon sen suoraan, se olisi voitu välttää, jos olisi käytössä tulvan vastaiset toimet riittävän tehokkaasti. Jos Donavan osalta toimitaan, niin pitää koko ajan katsoa kokonaislähestymistapaa, turvatoimet, navigointi, on katsottava kokonaisuutta todella. Ja, joten todella olin niin pahoillani ihmisten puolesta, kun näin tulevat tapahtumat. Muut kuin EU-jäsenvaltiot voidaan integroida mukaan uusissa tnt suuntaviivoissa Rajat ylittävissä ongelmissa voidaan olla yhteistyössä muiden maiden kanssa. Kaikki Serbian ongelmat ovat rajat ylittäviä. voisin mainita, että tämä on todella nyt mallimaista toimintaa Serbiassa ihan ensimmäisestä päivästä lähtien. Kansalaisjärjestöt ja ympäristöjärjestöt saatiin saman pöydän ääreen. Ja WWF oli todella tyytyväinen. Kaikki olivat tyytyväisiä tapaan, joilla asiat hoidettiin, ja siellä ollaan nyt valmiita etenemään teknologisen kehityksen tuki esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelmasta uudet moottorit, kelvet polttoaineet, sellaiset asiat, jotka voivat tukea sisävesiliikennereittien kiinnostavuutta käyttäjien silmissä. Kaikki sidosryhmät on otettava huomioon. Se on tärkeää muistaa mainita. Yksi poliittinen ongelma, nyt todella tarvittaisiin Belgradin sopimuksen uudistamista, sitä, että vahvistetaan Tonavan komissiota ja saadaan EU mukaan. Nyt ollaan jumissa Ukrainaan liittyvien ongelmien takia. Vuonna 2012 Luxemburgin ministereiden julkilausuma saatiin vuonna 2012 ja me järjestämme seurantaa, jotta voidaan painottaa uudestaan ylläpidon merkitystä pitäisi pyrkiä estämään, että laivakuljetukset pysähtyvät ensi kesäkaudella. Pavolin ajama hanke edistyy, suhtaudun siihen ihan myönteisesti. Kerroinkin jo Bulgarian osalta. Ai, puheenjohtaja, Ja sitten on tehty tutkimus, joka on saatu nyt päätökseen. Liit- Bayerin liitto, Bayerin hallitus valitsi hankkeista tuon version A 200 päivää vuodessa 2,5 metriä – syvyyttä, joka ei ole riittävää, jotta saadaan luotettava sisävesireitti. 33 miljoonaa on maksettu tästä. Minua ei kiinnostanut nämä eri vaihtoehdot niinkään. Minua kiinnosti, että saataisiin paljon enemmän päiviä kuin pari sataa ja paljon syvempi reitti kuin kaksi ja puoli metriä. Tästä tutkimuksesta vedetään johtopäätökset ja tutkimustuloksista vedetään johtopäätökset ja haluamme käyttää mahdollisimman hyvin hyväksemme tätä vaihtoehtoa A. Ehkä saataisiin joidenkin älykkäiden ratkaistujen, ratkaisujen kautta lisäpäiviä. Ehkä jotain älykkäitä uuden teknologian ehdotuksia voidaan saada tiedeyhteisön puolelta. Tunneli, johon herra Savari viittasi, saattaa täysin muuttaa kuljetusvirrat Romaniassa ja Bulgariassa. Siellä on kaksi suuntaa, länteen ja Venäjälle. Uusi tunneli saattaa kokonaan muuttaa kaiken, minä olemme uskoneet tähän mennessä. Ihan lopuksi puheenjohtaja Konstantsassa. Se on satama, jossa on paljon potentiaalia. Mutta en ole koskaan nähnyt satamaa, jossa ei ole jotain taustaa, jotain alueelta, joilta kuljetaan, jos siellä ei ole raideliikennettä ja valtatiet jumissa ja ei sisävesiliikennettä, niin miten tämä satama saadaan toimimaan, jos Romania halutaan todella ja Bulgarian satamia kehitellä, niin meidän todella on tehtävä jotain päättäväisesti sitä vesiliikenteen väylien osalta Romaniassa. Ja sitten edustaja Kramerille vielä yksi seikka ennen kuin hän kysyy oman kysymyksensä. Vastaus on kyllä. Galacissa on telakka, joka pohtii pyrkii huolehtimaan siitä, miten saadaan alukset joille. Kiitos. Yeah, yeah, no, no Mr. Kramer, I very much doubt that that... Kramerin tuntien, niin kovasti epäilen vastasiko tämä hänen kysymykseen. Van Dalen, Kramer ja Kanchan. Hyvät ystävät, voisitteko puhua lyhyesti, ihan mahdollisimman lyhyesti? Edustaja Van Dalen. Ehm, Puheenjohtaja, kiitokset Rova Päissille hän on ponnistellut kovasti. Minulla on kysymys Senin Sheldon tutkimuksesta, joka on toteutettu. Se saadaan päätökseen. Mutta hän uskoi, että tämä menee ihan hyvin. No, onko tämän taustalla nyt pelkkä tuntemus, miksi hän suhtautuu näin myönteisesti? Olisi hienoa ku- kuulla, miksi en usko, että päästään ihan hyvään tulokseen. Toiseksi puheenjohtaja. Hieno konferenssi järjestettiin marraskuussa 2012. ja Merkel oli paikalle puhumassa siitä, miten suuri määrä, merkitys on sillä, että nähdään, että Tonava on Saksalle hyvin tärkeä prioriteetti. On tärkeää, että tämä hanke saadaan päätökseen. Rova puhui sitä, että tutkimus saatiin päätökseen. Eli tuonne välittyvät tutkimukset saatiin päätökseen. Mistä sitten luetaan, että tuo vaihtoehto A valittiin? En ole ihan varma, miten tämä vaikuttaa nyt sisävesiliikenteeseen. Ei se Tonavalla ainakaan pysty näin kasvamaan. Eli paljon kauniita sanoja rouva Merkeliltä, mutta tyhjistä sanoista tuntuu olevan kyse. Eli minä vedän ehkä vähän erilaisen johtopäätöksen tästä kuin rouva Päis. Edustaja Kramer. Niin sisävesi, liikenne ei tapa Saksaa, vaan saksalaiset tekevät sen ihan itse. Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana näin on tapahtunut. Tonavan kanavakysymykset esimerkiksi 10 prosenttia edust- ennustetusta on toteutunut ja se voidaan nähdä todella edistysaskeleena. 30 vuotta sitten olin melomassa siellä ja minun piti jatkuvasti pysähtyä siellä, jotta laivat pääsivät kulkemaan. Nyt voin pyöräillä siellä jatkuvasti ilman, että näen siellä yhtään suurempia laivoja. Nyt pitää pohtia, mistä tämä johtuu. Kyllä sisävesiliikenne on verrattain hidasta, siksi pitää keskittyä nyt kaikkein järkevämpään. 80 prosenttisesti sisävesiliikenne on reinillä tapahtuvaa. Se on leveä joki, siellä on syvyyttä paljon ja nyt pyritään tiettyjen rahojen kautta hoitamaan tätä asiaa. Toisen konkreettinen kysymys. Merkel puhui vielä Tonavan laajentamisesta vuosi sitten. Ransaver on belgialainen ja nyt kaikki vastustavat. Tällä on jotain vaikutuksia. Mitä johtopäätöksiä tästä voidaan vetää? Tonavan laivaliikenne, pitäisikö se saada sopivaksi muille aluksille vai jatketaanko sen odottamista, että laajennetaan mahdollisuuksia? Totta kai rekat pitää saada maanteeltä. mutta jos ajatellaan mihin pitää mennä, niin esimerkiksi puhutaan sulkujen osalta, että ne voivat olla hyvin tärkeitä. Sanotaan, että tämä on hyvin tärkeä, koska Berliinin Varsovan rautatie on vain 160 nopeudella ja siksi sisävesiliikenne on prioriteetti. Enpä tiennyt, että sisävesiliikenteessä kuljetaan nopeammin kuin 160 kilometriä tunnissa, mutta aina voi oppia. Kun puhutaan Euroopan laajuisista verkoista, jos jäsenvaltio sanoo ei, niin tiedetään heti, että se on järkevä. Oli sitten kyse mistä hankkeesta tahansa, jos jäsenvaltio sanoo ei, niin se on järkevä hanke. Saksa sanoo ei. Minä voin pitää sitä hyvänä edustaja Ertug myös, mutta sillä on vaikutuksia. Jos jäsenvaltio ei halua, niin mitään ei tapahdu. Se meidän on ymmärrettävä myös tänä päivänä. Edustaja Ertug. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Kramerhan jo oikeastaan esitti asian, jonka itsekin halusin. Mutta haluaisin vielä kiittää tästä alustuksesta – nyt taidan olla neljättä kertaa tällaisessa keskustelussa mukana. Ja neljännellä kerralla kysyn samaa ja pyydän samaa. Joka vuosi saamme tällaisia värikkäitä hienoja lehtisiä, joissa on kartat, värikkäät esitykset. En pidä enää nyt ihan uskottavana, kun ajatellaan Straubingin ympäristöä, että jatkuvasti on tällaista aivan väritöntä karttaa siellä – Olisiko nyt mahdollista, että eri osiot jäisivät, ei esitettäisi niitä väreinä, vaan laskettaisiin, kuinka paljon laivoja siellä on. Ja silloin tämä näyt, saattaisi näyttää toisenlaiselta, kun tämä punainen antaa ymmärtää, että meillä Bayerissa tai Saksassa ei tehdä, hoideta kotitehtäviä. Tuo olisi vaihtoehto. Lasketaan, mitä paljon siellä laivoja kulkee ja sitten listataan suuresta lukumäärästä pienemmän Straubungin ja Fisoferin välillä on enemmän laivaliikennettä kuin näillä alueilla, jotka on väritetty täällä vihreällä. Kiitos. Mr. Kancha. Grazie Presidente, grazie alla eh, coordinatrice Pe. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia koordinaattorillemme tästä työstä, jota hän on tehnyt. Muutama huomioni sanottiinkin jo. Tuen hyvin vahvasti ten te lähestymistapaa jotta saataisiin aikaan integraatiota, mutta me täytyy myöskin varmistaa se, että jotakin käsin tuntuvaa syntyy näistä vesireiteistä. Ne täytyy integroida paremmin. Kun tarkastelemme karttaa, jonka koordinaattori meille esitteli, en näe Po-jokea missään. On viittaus Espoo Milan reittiin. Eikö tätä ole nyt päivitetty? Onko siitä kyse? Sillä sellaisin raportin läpi nopeasti ja siellä oli muutama ylimalkainen viittaus, mutta ei juuri muuta liittyen tähän reittiin. Onko nyt jotakin tapahtunut? vai pitääkö meidän odottaa, että reitti saadaan Milanoon asti vedettyä? Předsedo, edustaja Senalova. Chtěla za, za prezentaci a Kiitos. Haluaisin kiittää Rova Peisiä tästä esityksestä. Minulla olisi kysymys näistä eh, Tsekin tasapallan eh, sisävesialueista. Meillä ei kovin hyvää pääsyä merelle. Nämä hankkeet hankkeet siis ottaisivat huomioon Elbejoen liikennöinnin. Ja kysymykseni liittyy asiaan, joka mainitaan tuossa teidän asiassanne, se, että entistä enemmän Elbellä tai Elbe-hankkeen tai Tonava-hankkeen ympärillä on toimintaa. Tietysti nyt tätä pidetään yhtenä prioriteista ja mm, tässä työstetään tällaista toteutettavuustutkimusta. Mitä mieltä olette tämän hankkeen toteutettavuudesta? Silvia, I can't stop. Silvia. Miten voit kysyä kysymyksiä, kun et kuullut alustusta, en tiedä, mutta pyysit puheenvuoroa. Lyhyesti pyydän. Paljon kiitoksia. haluaisin äh, tiedustella koordinaattorilta, kuinka hän näkee tämän uuden yhteiskäytävän Tonavan alueella ja hankkeet, jotka ovat äh, nyt käynnissä, mutta joita ei ole saatu päätökseen. Mitkä ovat projektit, jotka ovat erittäin tärkeitä Tonava joen käytölle? Joo, päissä. If you allow me, I start backwards on. Jos sallitte, aloitan täältä loppu mitkä ovat kaikkein tärkeimmät projektit ja sitten vastaan Kramerin kysymykseen samalla. Jos Tonavaa tarkastellaan, aloitan aina Konstansasta. Ja aloitan siis Konstansasta eteenpäin. Ja jos sanotaan, että Saksa sanoi ei, eikä mitään tarvetta Tonavalle ole, niin tämä on hölynpölyä. Tonava Saksaan asti on lähes yhtä pitkä kuin Jansi, Tämä on hyvin pitkä etäisyys ja jopa vaikkapa Saksa jumittaisi koko tona, vaan sen käytöllä on silti erittäin suurta tarvetta. Suurin osa tonavasta ei ole Saksassa. Konstansaan asti on yli 2000 kilometriä ja on erittäin tärkeää näille maille, jotka sijaitsevat sen verrella, äh, että sitä käytetään erät niistä ovat sisämaa maita. Näette kuinka innostunut Kroatia-asiasta on. Zagrebkin on lähellä jokea ja ihmiset todellakin haluaisivat päästä merelle Tonavaa pitkin. Bulgaria ja Romania ovat todellakin nyt liittämässä voimansa yhteen ja tekemässä tilanteelle jotakin yhdessä. Ja uskon, että tämä tulee todella todella auttamaan ja saamme hyviä tuloksia. Ja nyt alhaalta ylöspäin kyllä meillä on jonkin verran ongelmia Unkarissa. Itävallassa menee melko hyvin. Hilsoossa pyrimme toteuttamaan parempaa kehitystä Saksassa. Ollaan haluttomia, mutta Bayerissa kaikki valittavat rekkaliikenteestä. Tässä on mahdollinen ratkaisu tulee valita. Jos rekat saadaan pois teiltä ja siirtymään jokiliikenteeseen, ihmiset ovat tyytyväisiä. Ja minä en koskaan tule unohtamaan kokemuksia, joita minulla on ollut. En voi kuvitella, etteivätkö ihmiset haluaisi näitä rekkoja pois maantieltä ja kontteja laivaliikenteeseen. Huomio ilman mikrofonia. Ei, mutta jos halutaan mennä Konstansaan päin tai Unkariin tässä, konttikapasiteetti ei ole kovinkaan suuri. Eli me todellakin, todellakin tarvitsemme tätä vesireittiä ja teen parhaani, että se toteutuisi. Sitten edustaja Saina Louva, te puhuitte Tsekin tasavallasta ja toiminnasta siellä. Kyllä, me teemme parhaamme, mutta uskon, että Tsekin tasavalta toivottavasti haluaa Hampuriin reittiä, ettei se enää olisi maa, jolla ei ole pääsyä merelle, mutta ellei tätä saada toteutettua, Tonavan reitti ei onnistu. Meillä täytyy olla todellakin jotakin, mitä laivaan voitaisiin asettaa kohti Tonavaa ponnistuksia on tehty tämän eteen. Minä tiedän, että Tsekin tasavallalla on Hamburissa alue, jota he haluavat käyttää rahtiin ja uskon, että he etenevät tähän suuntaan ja yhteistyötä tarvitaan Saksan kanssa tämän eteen. En voi kuvitella, että Saksa haluaisi jumittaa tämän erittäin tärkeän taloudellisen toiminnan Tsekin tasavallalle. Sitten kansian Pojoen hanke on erittäin lupaava hanke. Luonnollisesti me keskityimme Seinen pohjoisosaan ja Tonavaan, mutta olemme myöskin olleet yhteyksissä ihmisiin, jotka haluavat tehdä pohjoista purjehduskelpoisen. Ja he ovat onnistuneet hämmästyttävällä tavalla tässä hankkeessa. Jos he saavuttivat Milanon. Ja tapahtuuko näin? Tämä on vielä avoin kysymys. Jos italialaiset todellakin haluavat tähän päästä, mahdollisuuksia on, ja jos he todella haluavat tähän päästä, me tulemme heitä tukemaan. Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoista, sillä tämä alue on aivan täynnä auto- ja rekkaliikennettä. Sitten Ertog tiedusteli laivaliikenteeseen liittyen. Voisin vastata, kun kysytään kuinka paljon laivoja Straubingenin alueella on, ei niinkään monia, voin sanoa. Sitten Kramer kysyi, mitä teemme Tonavan suhteen edustaja Kramer, minä lupaan, että teen tonavasta purehduskelpoisen. Tämä on minun vahva mielipiteeni. Tämä on positiivinen hanke. Meillä on ympäristöryhmien kanssa hedelmällistä yhteistyötä. Olemme keskustelleet usein ja olemme pyrkineet todellakin seuraamaan heitä ja kuulemaan heidän huoliaan. Ongelmia ei ole kaikkialla. Viinin itäpuoli on aivan hyvässä tilanteessa. Tarvitsemme toisella alueella toimia. Serbiassa tilanne on hyvä. Ja Romanian Bulgarian alueella tulemme käsittelemään kysymyksiä. Voimme sitten aloittaa työt sielläkin. Eli jos kysytte, mitä Tonavan suhteen pitäisi tehdä, sanon, että siitä tullaan tekemään purjehduskelpoinen. On hämmentävää, että Bayer ei halua laivoja tonavaan. En ymmärrä miksi. Michael. Mr. Kramer, Mr. Kramer. Edustaja Kramer, joka vuosi meillä on sama keskustelu. Yhdistys tarvitsee tietyn massan ja tietyn tonni määrän liikennettä, että se olisi kannattava. Tämän vuoksi me pyrimme löytämään sellaisia aluksia, jotka voisivat tällaisia tonnimääriä kuljettaa, jotka kuitenkin ovat joki kulkukelpoisia. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy tehdä yritysten kannattavuuden eteen. Van Dalen, äh, Poissanskeldista. Uskon, että tässä on kaksi puolta. Olemme Seinen pohjoispuolen alueen toimijoita kuulleet ja me olemme tarkastelleet kaikkia gelitky Alankomaiden sisävesiliikenteeseen ähm, näitä sulkuja, kaikkia seikkoja. Uskon, että tämä tulee tukemaan heitä. Jos he haluavat kaiken kirjallisesti, se on mahdollista. Uskon, että Tämä tulee auttamaan heitä tekemään oikeita ratkaisuja, että projektit ovat yksinkertaisempia ja halvempia. Ja jotta yksityistä rahoitusta voidaan löytää niiden tukemiseksi, kyllä. Minä en ole Ranskan hallitus, mutta eh, nämä merkit, joita on ilmassa, ovat positiivisia. Straubing Wheels, kyllä. Mielestäni olemme Straubing Wheelsista tarpeeksi keskustelleet. Päätöksen kanssa täytyy elää ja voimme ehkä kääntää sen parhaimmin puolin, niin että Strabing Wilson riippumus toimii mahdollisimman hyvin. Next is... Kiitoksia, Rua Pace. Seuraavana meillä on Valentini Alviera ja Merta Moottoritiet, olkaa hyvä. I, I shall... Kiitos puheenjohtaja. Pyhyn, puhun lyhyesti viime vuosien aikana olemme käynnistäneet 31 hanketta. Jotkut niistä ovat jo loppuneet, jotkut vielä ovat käynnissä, mutta kaiken kaikkiaan ne edustavat yli 370 miljoonaa euroa ja kokonaisinvestointi on yli 1,5 miljardia. Tämän tyyppiset asiat ja hankkeet, joita meillä on, voidaan jakaa kahteen päätyyppiin. Perinteiset liittyvät kahden sataman välisiin yhteyksiin. Ja jotkut näistä ovat olleet suuria menestyksiä. Minä itse äskettäin Olin käymässä yhdessä paikassa, joka avattiin Karlskruunan ja Dinean välille. Ja äh, kaikki oli asetettu paikalleen ja enemmän liikennettä on nyt näiden maiden välillä. Äh, ja tällä voidaan myöskin välttää Ruotsin ja Tanskan ja Saksan välisiä eh, ja Puolaan meneviä eh, aikoja, joten tämä hanke on nyt tällainen pitkän aikavälin hanke, joka on siis nyt hienosti käynnistynyt. Mutta on myöskin eh, siis toisen tyyppisiä hankkeitakin, ja niitä kutsumme tällaisia laajemman edun, laajemman edun hankkeiksi. Ne ovat sellaisia tuloksia, johon olemme yrittäneet saada mukaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja tämä siitä syystä, että hankkeisiin osallistuminen on varmasti paras tae siitä, että nämä tulokset voidaan saada tai havaita saman tien. Ja tämän tyyppisissä laajemman edun hankkeissa kyse voi olla usean tyyppisistä tarkoituksista. Ensinnäkin turvallisuus. Turvallisuus erityisesti juuri merioloissa. Ja turvallisuuden osalta jo joitakin hankkeita on jo toteutettu ja mainitsen näistä yhden. Sitä kutsutaan Monaliisaksi. Se on Ruotsin koordinoima hanke ja siinä kysymys on joko tällaisesta alusten käytöstä tai siitä, että muutenkaan vaikkapa jokien ruoppaus ei aiheuta mitään ongelmia tietyissä osissa meriä ja Itämeri kuuluu juuri tähän joutoon. Tämän tyyppiset jäljitettävyys ja turvallisuus ja tämän tyyppiset muut seikat tähtävät siihen siis, että turvallisuus muiden asioiden muassa tulee taatuksi. Ja sitten toinen asia liittyy näihin itse satamiin ja niiden tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen satamissa kaikki kaikkein mutkikaimmat seikat varmasti liittyvät siihen, kuinka paljon erilaisia toimia niissä toteutetaan. Ja useat hankkeet ovatkin toteutuneet tällaisen yhden ikkunan ähm, vaihtoehdon puitteissa. Ja äh, nyt tämä ei enää liity näihin pelkästään sataman palveluihin, jos ajatellaan vaikkapa eläinterveys- tai kasvinterveyskysymyksiä, nämä kaikki asiat on jo toteutettu. Most for Most hanke on myös toteutettu, sitä Valensian satama on koordinoidut ja tämä on ollut suuri menestys. Tällä hetkellä me pyrimme saamaan aikaiseksi toisen hankkeen, joka on äh, biistä Mosin, jossa äh, siis luodaan yhteys satamien välille ja mm, molemminpuolisesti. Siis äh, satamat äh, ovat tärkeitä myöskin siinä, että sisävesiliikenne saadaan niihin linkitetyksi ja että tällä tavalla voidaan myöskin parantaa tällaista äh, logistiikkaketjulähestymistapaa. Emme siis puhu enää vain yksittäisestä muodosta, vaan logistiikkaketjusta, ähm, jossa ovat mukana siis kaikki liikennemuodot, jotka ovat tarpeellisia ähm, logistiikan sujumiseksi. Tietyn äh, tyyppiset hankkeet sitten liittyvät polttoaineisiin ja polt polttoaineet ja ympäristöasiat samassa yhteydessä ovat aika huolestuttavia asioita ja on olemassa usein tyyppisiä hankkeita, käytetään muun muassa vaikkapa ähm, yleisen mm, polttoaineen sijasta dieseliä. Se voi olla aika kallista kuitenkin ja sitä käytetään siis lyhyillä matkoilla, mutta ei kaikilla matkoilla. Toinen mahdollisuus on sitten, että käytetään äh, tällaista, tällaista ähm, näitä äh, puhdistimia äh, laivojen äh, savupiipuissa, mutta tähän liittyy sellainen haitta, että nämä ovat erittäin painavia laitteita asettaa laivan päälle ja tämä voi johtaa myöskin tasapaino-ongelmiin. Kysymys on siis rikkipesureista. Ja ähm, on olemassa myöskin hanke, joka liittyy näihin pesureihin. Äh, ja tämä on aika mutkikas asia, koska nämä puhdistimet, pesurit eivät ole mitään metall- metallia, eivätkä, mm, vaan, vaan ne on tehty uudesta materiaalisesta, joka todella on hyvin kestävää ja se pystyy myöskin, sitä voidaan käyttää myöskin näissä vesiolosuhteissa. Näin ollen meidän ei pidä pelkästään vain miettiä näiden muotoa ja paikkaa, vaan myöskin äh, niiden materiaaleja näiden pesureiden osalta. Siis ja sitten kaiken äh, lupavin äh, kysymys liittyy metanolin metanol määrään ja myöskin äh, nesteytetyn äh, painistetun nestekaasun äh, käyttöön. Ja tässä tämä on osa-alue, jota on pidetty jo valvottuna, kun kysymys on siis tästä Itämeren pohjoisosasta ja tästä rikki päästöjen valvonta-alueesta, mutta tässähän on siis noudatettava näitä rajoja vuoteen 2025 vuoteen saakka, mutta itse asiassa muuallakin maailmassa on odotettava tosin kuitenkin joustavammilla tavoilla ja tietyn aikamäärän mennessä sitten kaikkien täytyy näitä sääntöjä noudattaa. Sen takia olemmekin alkaneet toteuttaa tätä hanketta, joka liittyy tähän nestetetyn, painostetun nestekasun ja erityisesti Itämeren alueella on luotu tällaisia polttoainejärjestelmiä eri merialueilla ja haluaisimme tätä vielä laajentaa, koska on ollut myöskin muita tekijöitä, jotka liittyvät tähän Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa on päätetty liittyy äh, myöskin tällaisia samanlaisia äh, rikkipäästö, rikkipäästöjen valvonta-alueita ottaa käyttöön niin itä- kuin länsirannikoillakin. Ja näin ollen piakkoin äh, lähitulevaisuudessa meillä on varmasti tällaisia erilaisia alueita toisaalta Pohjois-Euroopassa ja toiset alueet taas sitten ovat toisella puolella Atlanttia. Ja paljon ongelmia vielä on myöskin tästä nyt koitunut, on mahdollista äh, käyttää samassa, äh, tai onko mahdollista käyttää samassa äh, aluksessa erilaisia polttoaineita, useita polttoaineita, voidaanko käyttää vain pelkästään tällaista kaasumuotoista polttoainetta. Tämä tuo paljon kysymyksiä. Jotkut hankkeet näitä asioita tarkastelevat ja uskon, että saamme varmasti piakkoin näihin kysymyksiin vastauksia. Sitten neljäs elementti, joka, joka on ollut ensisijainen liittyy koulutukseen. Ja äh, kysymys on tällaisesta koulutushankkeesta. Haluan myöskin laajentaa tätä vain kolme Euroopan maata on ilmoittanut minulle, että niillä ei ole mitään ongelmia ihmisten kouluttamisen suhteen, kun kysymys on eri merialan ammateista. Mutta kaikissa näissä kuitenkin tarvitaan ihmisiä, ei pelkästään vain aluksilla, vaan myöskin muissa toimissa, jotka liittyvät merikuljetuksiin ja myös logistiikkaan. Näin ollen tästä syystä pidämme hyvin tärkeänä koulutusta ja kovasti toivoisimme, että voisimme yleistää ja luoda lisää verkostoja tiettyjen Euroopan koulutuslaitosten välille. Ja viides seikka sitten liittyy siihen, kuinka tämän tiedon kumulointi hoidetaan. Eurooppa varmastikin on sellainen maailmankolkka, jossa on varmasti eniten tietoa näistä merialan ammateista ja merikuljetuksista ja näistä muista kysymyksistä, joten toivoisimme, että voisimme laajentaa tällaista verkostoa, joka antaisi mahdollisuuden käyttää tietoa, jakaa tietoa ja vaihtaa tietoa. Ja tämä toisi kaksi etua. Se tieto, joka saadaan kerätyksi näissä, voitaisiin käyttää, näissä, voitaisiin käyttää, niitä, sitä voitaisiin käyttää myöskin tutkimuslaitoksissa ja samalla sitä voitaisiin levittää myöskin käytännössä näihin satamiin. Otin esille nämä neljä tekijää näistä 31 hankkeesta vain, mutta meillä tietysti on ongelmiakin todennäköisesti kaikkein suurin ongelma on se, kuinka nämä tulokset äh, levitetään äh, ja jaetaan. Me olemme äh, suosineet kokouksia eri hankkeiden kesken ja kaiken suurimpien hankkeisiin osallistujien kesken. Tällä olemme pyrkineet takaamaan, että sidosryhmät osallistuvat näihin hankkeisiin, mutta tietysti hankkeet ovat myös useiden virastojen ja osa-alueiden ja sidosryhmien hoitamia, mutta jos nyt otamme huomioon sen, mitä olemme jo saavuttaneet, niin uskon, että varmasti tätä kautta voi voimme päästä ihan uuteen vaiheeseen tämän tyyppisessä toimessa, joka on siis todella mutkikas asia, siis näiden tulosten levittäminen. Hyvin lyhyesti siis, arvoisa puheenjohtaja, näin siis kävin tässä lävitse sen, mitä olemme tässä viime vuosien aikana tehneet. Tässä tietysti myöskin monet henkilöt tulevat kysymykseen, erityisesti hankkeisiin osallistujat, osall- ovat osa, tutkimukseen osallistuneet ovat hyvin kiinnostuneita. He ovat kiinnostuneita myöskin tiedosta ja näistä kapasiteeteista ja valmiuksista, niin että minun on sanottava, että olen todella kiitollinen kaikille heille, jotka nyt ovat halunneet taata näiden hankkeiden onnistumisen. Sitten toinen seikka niin, niin siis ihan, lopetan ihan piakkoon. Niin siis sidosryhmät ovat hyvin keskeisiä tässä asiassa. Ja ihan vihoviimeiseksi olen hyvin kiitollinen myös jäsenille eri virastoissa. He hyvin tiukasti ovat seuranneet näitä hankkeita ja myöskin Moven ähm, Uvin henkilöstöä ja olen heille kaikille todella kiitollinen. Kiitokset. Kiitos oikein paljon. Kaksi puhujaa. Pyydän puhumaan hyvin, hyvin lyhyesti. Me olemme vain puoli tuntia aikataulusta jäljessä. Edustaja Tikau ja Aijala Sender, pyydän todella puhumaan lyhyesti. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti hankkeista, joita on esitelty tässä, niin hankkeessa ei ole yhtään Mustanmeren hanketta. Valitettavasti samoin on ollut edellisinä vuosina. Tarjouskilpailuita on ollut hankkeiden osalta ja kaksi ehdotusta Romaniasta on saatu. Yksi liittyi vesikäytävien luomiseen Mustanmeren, mutta valitettavasti tämä hanke hylättiin ja selitys oli se, että – näin ei saada lisää arvoa muihin hankkeisiin. Toivoisin, että voisitte vähän paremmin selittää tätä. Eli miksi ei aloiteta tällaisia hankkeita, että saadaan käytäviä mustaveren suuntaan. Kiitos. Kiitokset. Minäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä ja pari kommenttia. Mitä mieltä olette tästä näistä merten moottoriteistä siitä, että niissä pyrittäisiin erityisesti parantamaan näitä infrastruktuureita, jotka liittyvät vaikkapa Marko Poloon. Ja mit, mitä siis olette mieltä tästä? Voitaisiinko tässä edetä vielä enemmänkin, kun kysymys on näistä tärkeistä infrastruktuureista? Ja toinen seikka, suhteet kolmansiin maihin Pohjois-Afrikassa tai vaikkapa itäisen Euroopan naapurimaihin. Mitä suosituksia teillä olisi mennä eteenpäin? Onko jotain kokemuksia jo, joita voisimme pitää myönteisinä näiden elementtien osalta? Ja vielä lopuksi sitten, kun kysymys on immateriaalisesta kysymyksestä, koulutuksesta, te toivoitte tuossa, että saataisiin parempaa koulutusta merialan ammatteille, ammattilaisille. Minkälaisia kokemuksia on tällä hetkellä ja mitä suosituksia teillä olisi? Olisi kuitenkin uutta kerrottavaa tältä osin. Mr. Valenti. Kiitos. Olkaa hyvä, koordinaattori. First thing. Kiitoksia. Aivan aluksi minä vierailin Brexissä. Olen ollut sekä Konstansassa että Varnassa että Burgetsissa. Ja olen nähnyt kaikki nämä tilanteet tuolla alueella. Ja sanon, että meillä täytyy olla oikeanlaisia ehdotuksia, jotta tulemme toimeen projektien parissa. Olemme nähneet kokousten äh, aikana, että monia, monia mahdollisuuksia on olemassa ja vaikeuksia. Jos minulta kysytään, mitkä prioriteetit ovat, tämähän on jotakin, jota jo alleviivattiin. Nimittäin se, että Konstansa tarvitsee yhteydet sisämaahan. Ja luonnollisesti rautatieyhteydet, ovat tuolla 1800-luvulta tai 1900-luvun alusta. Mutta jos minulta kysytään, mikä olisi prioriteetti, ne olisivat ne 30 kilometriä Konstansan ja nykyisen moottoritien välillä. Tämä vaatii sutjakoittamista, jotta päätäisiin enempään. Kuulen kyllä hyvin tarkkaan, mitä sanoitte. Todennäköisesti meidän täytyy perustaa ryhmä, jotta saisimme tuettua muotoiltuja ehdotuksia ja selviäisimme niistä vaatimuksista, jotka ovat tarpeen tässä asiassa. Sama koskee Burgesia. Burges on suuri lahti, jolla olisi paljon kapasiteettia ottaa vastaan erittäin paljon aluksia, mutta suuria vaikeuksia on olemassa siinä, kun halutaan rakentaa yhteyksiä ulkopuolelle. Suuria mahdollisuuksia siis on olemassa, jos esteitä saadaan poistettua. Fosfor on yksi este ja toinen este ovat suhteet kolmansiin maihin, jotka ovat Mustanmeren ympäristössä. Todennäköisesti, että oltaisiin positiivisia ja päästäisiin hiukan eteenpäin, odottaisimme ehdotuksia, jollaisia vielä ei ole viime vaiheessaan menossa jotta voisimme keskustella asiasta ja varmistaa tämän ehdotuksen menestyksen. Tämä on se, mitä minun mielestäni voitaisiin positiivisessa hengessä tehdä. Edustaja Aijela, te esititte muutamia kysymyksiä ja voisin sanoa, mitä olen tekemässä varmistaakseni, sen, että asiat ovat liikkeessä ja että ne hoidetaan oikein. Ensinnäkin yhteydet Afrikan maihin. Minä olen Barcelonassa Välimeren unionikokouksessa keskustelmassa asiassa. Tarkastelin sitä, mitä voidaan tehdä. Minä olen Barcelonassa, Valenciassa Valensiassa ja Alicantessa satamissa vierailut ja olen nähnyt, että heillä on yhteyksiä. Ja sama koskee italialaisia satamia. Genovasta esimerkiksi on yhteis Sardiniaan ja Pohjois-Afrikkaan. Ja meidän täytyy todennäköisesti varmistaa se, että tiedon siirto, minähän tuen hyvin vahvasti sitä, että tiedonsiirtoa tapahtuu satamien välillä. Meidän täytyy että se toimii. Sitten koulutus. Koulutuksessa kyseessä eivät ole vain meriammatit tai purjehdusammatit. Tässä ehdotan logistiikkaa, koulutusta henkilökunnalle satamissa, jotta voitaisiin varmistaa se, että molemmilla puolilla, mutta erityisesti Euroopassa meillä on korkean tason ammattitaitoa. Ja sitten infrastruktuuriin liittyen Karlskronan esimerkki, johon viittasin, siinä kyseessä oli myöskin sekä rautatie- että maantieliikenneyhteys sisämaahan kyseessä ei siis, ja vielä enemmän, myöskin alusten parantaminen, alusten sopeuttaminen tilanteeseen. Olen sitä mieltä, että tarttumalla kaikkiin näihin yhteysulottuvuuksiin, moottoritet tulevat toimimaan. Ihmiset tulevat suosimaan vesiliikennettä perinteisten ö, sisämaaliikennetyyppien sijasta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Roa Häis ja Valente de Oliveira näistä kertomuksista. Nyt siirryn esityslistalla seuraavaan kohtaan. Edustaja Kansianin lausunto Cesarista. Olkaa hyvä. Presidente, sarò, sarò molto breve perché ho ritenuto di presentare... En oikeastaan pitänyt tarpeellisena minkälaisten tarkistusten esittämistä tähän tekstiin ottaen huomioon, että tässä on ihan yksinkertaisesti kyse siitä, että jatketaan Cesar-yhteisyrityksen toimintaa. Työnsä aikana on nähty, että Cesar voi saada aikaan tuloksia ja se on antanut meille tekniset mahdollisuudet toteuttaa yhtenäistä eurooppaista ilmatilaa. Kyse on julkisen ja yksityisen kumppanuudesta, jossa on pidetty kiinni aikatauluista ja asetetuista tavoitteista. Tulokset, jotka on saatu aikaiseksi eri aloilla ja tutkimuksen alalla, auttavat tulevina vuosina, jotta voidaan huolehtia paremmasta valvonnasta ja siitä, että vähennetään meluhaittaa ja muita päästöjä. Tämä on tarpeen, jotta voidaan huolehtia investointien yhteen toimivuudesta ja toiminnasta sekä ilmassa että maan päällä. Jos ajatellaan verkkojen Euroopan rahoitusvälinettä, niin ehkä osaa voitaisiin käyttää tähän, koska suurilta osin ei ole vielä onnistuttu löytämään ratkaisua. Omalta osaltani olen kuitenkin hyvin innostunut tällaisesta innovatiivisesta rahoitusvälineestä. Nyt puhutaan investoinneista. Alun perin puhuttiin siitä, että lennon valvontaa voidaan leikata, mutta meidän pitäisi kuitenkin luottaa järjestelmään, jotta päästään tavoitteisimme. Kiitos, että puhuitte lyhyesti. Toivon, että jäsenet voivat puhua lyhyesti, mutta yritän, että saadaan aikataulua vähän tuo umpien Olkaa hyvä. Eh, eh. Kiitos. Minulla ei ole mitään lisättävää. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että Cesar on tehnyt erinomaista työtä tähän mennessä. Ei ole mitään syytä, että nyt jättäisimme mitään tarkistuksia. Tietyissä asioissa voimme kenties myöhemmin ehdottaa tarkistuksia tähän mietintöön, kun kysymys on yhteisestä eurooppalaisesta ilmatilasta, joka tulee sitten myöhemmin. Gracias, presidente. Kiitos. Puhun koordinaattorin nimissä, joka ei päässyt tänään tulemaan tähän kokoukseen. Kuuntelin herra Kantsian ja, ja hän tässä hyväksyy tämän komission ehdotuksen ja me emme ole ehtineet mitään tarkistuksia myöskään. Olemme samaa mieltä tässä eikä mielestämme ole mitään syytä, etteikö tätä voitaisiin jatkaa tätä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilakysymystä. Sitten kun kysymys on näistä toiminnasta ilmatilalohkoista, niin tämä tekninen pilari on varmasti hyvin tärkeä, kun ajatellaan yhteistyötä ilmailuviranomaisten kesken. On siis hyvä jatkaa Cesarin toimintaa, jotta rahaa säästyisi kun ajatellaan tätä rahoitusta, ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja Tämä esitys on varmasti oikea tie edetä tässä asiassa. Kiitos edustaja Foster. Chairman and thank you to the rapport. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle hänen työstään. Tuen täysin sitä, mitä esittelijä sanoi. Uskoakseni aikataulu on erittäin tiukka. Itse asiassa tämä päivä on esimerkki siitä. Meillä on erittäin mielenkiintoinen artikkeli ilman puhdistumiseen liittyen. Tämä tulee olemaan Cesaariin liittyvä kilpailu, kuten kaikki tietävät. Ja nyt ähm, Yhdysvaltain ilmavoivat haluavat jo 20, 32 omaa alustaan varustaa tietyn laitteen. Meidän täytyy olla tietoisia tästä ja varmistaa se, että kaikki on valmiina. Tämä on erittäin oikea-aikaista. esittelijää saa esiin ryhmän täyden tuen taakseen. Kiitos. Win. Kiitos, edustaja herra Baldwin. I think I can be... No minusta tuntuu, että voin puhua hyvin lyhyesti. Kiittäisin lausunnonlaatijaa ja valiokuntaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon määräaikatarkistusten jättämiselle 28. päivä marraskuuta äänestysvaliokunnassa. Suurena äänestyspäivänä 17. päivä joulukuuta määräaika siis 28. marraskuuta. Kiitos, että puhuitte lyhyesti. No ja nyt kaksi paketti seuraavana. Portman Call. Very much uh, indeed. Kiitos paljon. Todella nyt keskustellaan Najades-paketista. Najades-pakettiin kuluu kaksi lainsäädäntöosiota, uudelleen tarkastelu olemassa olevan lainsäädännön osalta – ja Najades tiedonanto. Joka on toinen tiedonanto, joka liittyy Najades toimintasuunnitelmiin. Pakettina on hyvin tärkeää tukea edelleen kehitellä sekä innovatiivisia että menestyksekkäitä kestäviä sisävesireittejä, jotka ovat hyvin tärkeitä logistiikkaverkostossamme monissa jäsenvaltioissa. Olen itse hollantilainen, joten tämä koskee varmasti omaa maatani myös. Pitäisin koordinaattoreiden päätöstä hienona, että järjestetään ajatuspaketista kuulemistilaisuus tammikuun alkupuolella. Mutta mitä menettelyyn tulee, niin sanoisin, että voisin esittää yhden huomion – liittyy myöskin ensimmäiseen varjoesittelijöiden tapaamiseen. Nämä kaksi lainsäädännön uudelleen tarkastelukysymystä ovat hyvin teknisiä kysymyksiä. Poliittinen sisältö on edes toimintaohjelmassa, kakkosessa. Nyt ei ole kuitenkaan mahdollista enää, kun meidän kautemme on lähes päätöksessä tehdä valikunta-aloitteesta mietintöä. Järjestämme kuitenkin kuulemistilaisuuden ja olisi tärkeää, että annettaisiin vähän poliittista suuntaa myös komissiolle tämän kuulemistilaisuuden pohjalta edes toimintaohjelmasta, joten ehdottaisin, että saadaan Tran valiokunnalta päätöslauselma, joka esitetään täysistuntoon, jotta voimme ainakin ottaa esiin poliittiset kantamme, jotka perustuvat tähän kuulemistilaisuuteen, koska muuten tuossa kuulemistilaisuudessa oli oikein järkeä, kun ei pysty huolehtimaan seurannasta otan huomioon myöskin se, että no pidän komission työtä hyvin tervetulleena, mutta valitettavasti liian monilla saroilla on liikaa kyse sanoista eikä aidosta toimista, joten tärkeää, että parlamentin puolelta tulee tiukka poliittinen tuki nyt komissiolle, jotta komissio todella voi toimia. Toivon, että näin voidaan tehdä päätöslauselman kautta. Ja tietenkin mukaan saadaan sitten nämä kaksi lainsäädännön uudelleen tarkastelua. Mitä näin kahteen ehdotukseen tulee? Ensimmäinen liittyy siihen, että tarkastellaan uudestaan alusten kapasiteettia. Tämän lainsäädännön puitteissa oli rahasto, joka liittyy tuohon Old for New-sääntöön. Tässä on kyse varoista, joita on saatu alalta itsestään ja lainsäädännössä – sanotaan, että näitä varoja voidaan ainoastaan käyttää yhteisön tasolla toteutettaviin toimiin, jolla pyritään huolehtimaan sitä, että jos markkinat häirintyvät, ei lähdetä lisäämään aluskapasiteettia. Myös tukea sosiaalisia toimia ja sopeuttaa teknisesti aluksia esimerkiksi turvallisuusvaatimuksiin, ottaen huomioon, että yksimielinen tuki saadaan niiltä järjestöiltä, jotka edustavat sisävesikuljetuksia. kuljetuksia. Tämä rahasto on ollut olemassa vuodesta 1999 ja vaikka muutama jäsenvaltio ja ala itse pyrkivät löytämään sopivia tarkoitusperiä, joita voitaisiin rahoittaa, niin ei ole onnistuttu tähän mennessä siinä. Siksi komissio tekee ehdotuksen, joka mielestäni todella tervetullut. Nyt halutaan laajentaa soveltamisalaa myös koulutusjärjestelmien suuntaan vanhojen henkilöstön jäsenten osalta ja myöskin toteuttaen aluksia teknisiin vaatimuksiin, jotka liittyvät ympäristövaatimuksiin. Tällä saralla todella varoja tarvittaisiin, olisi hienoa, jos ne saataisiin käyttöön. Tiedämme kuitenkin, että tällä alalla on paljon pk-yrityksiä ja tällaiset toimet ovat todella kalliita. Joten olisi kyllä loistavaa, jos voisimme käyttää tämän rahaston varoja, mutta voisimme myös saada aikaan vähän vipuvaikutusta muiden EUn rahastojen kautta. Todella haastaisin komission nyt tekemään tällaista työtä, jotta saataisiin tehokas ohjelma, joka perustuu näiden varojen käyttöön. Toinen ehdotus ihan kaksi minuuttia, jos on puheaikaa. Tiedän, että aika on loppumassa, mutta pyrin puhumaan ihan lyhyesti. Toinen ehdotus liittyy sisävesialusten teknisiin vaatimuksiin. Tämä on kysymys, jossa Euroopan komissio on valmistellut lainsäädäntöä aikaisemmin, mutta Tonnavan komitea ja muut tahot myös. Kaikissa näissä komiteoissa samat asiantuntijat tekevät yhteistyötä eni menettelyissä lainsäädännön osalta. Ponnisteluita tehdään, jotta voidaan harmonisoida vaatimuksia, mutta eroavaisuuksia on edellään – monilla tapaa. Ja tämä aiheuttaa epäselvyyttä ja oikeudellista epävarmuutta. Siksi komissio ehdottaa nyt, ja tämä perustuu sopimukseen, joka saatiin CCNRn kanssa, että luotaisiin yhteinen komitea, jossa asiantuntijat työstäisivät samoja teknisiä standardeja, jotka esitettäisiin CCNRlle ja EUlle samassa muodossa, jotta saataisiin selvyyttä asiaan ja voitaisiin huolehtia siitä, että samoja standardeja käytetään kaikkialla. Tämä olisi todella loista edistystä. On hienoa myös, että työ perustuu nyt yhteistyöhön CCNRn ja muiden tahojen Tonavan komitean ja EUn välille, eikä tässä tehdä nyt työtä enää vastakkain asettelun muodossa. Ja on hyvin tärkeää, että annamme tukemme tälle lähestymistavalle myös lainsäädännössä ja tämän uudelleen tarkastelun kautta. Tässä lainsäädännössä on liite, joka liittyy kaikkiin näihin teknisiin vaatimuksiin. Ja esittelijänä en mielelläni lähde nyt muuttamaan näitä liitteitä – kun meidän pitäisi antaa nyt tälle asiantuntijoiden komitealle mahdollisuus esittää uudistuksia, jos otetaan huomioon uusimmat kehityskulut ja sitten delegoitujen säädösten kautta voisi parlamentti tulla kuuluviin. Ja sitten nämä uudet koneet, ne, tämän työn yhteydessä katsotaan tuloksia vielä, joilla on varmasti vaikutuksia myöskin niihin moottoreihin, joita käytetään tällä hetkellä. Tämäkin kysymys on selvitettävä. Enköhän puhunut nyt ainakin liian pitkään, tai lähes liian pitkään. Tässä on kyse kahdesta hyvin teknisestä kysymyksestä. Kiitos edustajan Wolfman Kohl. Pyydän jäseniä puhumaan ihan lyhyesti. Van Dalen ensin. Voorzitter, dank u wel. Puheenjohtaja, kiitos myöskin komissiolle komission ehdotuksesta vaikka meidän puoleltamme näkyisi siellä myös pettymyksiä, jos katsotaan teknisiä vaatimuksia puheenjohtaja, niin nyt näyttää siltä, että saadaan kahden jokikomitean ja komission välinen kiista loppumaan. Kiista on käyty 30 vuotta, eli vähän nopeamminkin olisi saatu meistä toimia. Sitten kapasiteetista aluskapasiteetista. 35 miljoonaa euroa on rahastosta. Se on saatu tältä alalta. Ja nyt pitää jotenkin saada sektorien käyttöön nämä varat. Hyvä, että laajennetaan tämän rahaston soveltamisalaa, mutta tähän mennessä oli vaatimuksena se, että ollaan yksimielisiä siitä, mikä olisi oikea varojen käyttömuoto. Komissiolle siis kysymys, voiko olla niin, että enemmistö tällä sektorilla sanoo, että halutaan toimia koulutuksen alalla. Onko tämä riittävää, jotta vararahastosta otetaan varoja vai onko edelleen tuo hyvin tärkeä, tiukka yksimielisyyden vaatimus olemassa sektorikohtaisesti? Ja kuulemisesta sitten on hienoa, että ehdotettu kuulemistilaisuus järjestetään, mutta kollega Wortman Kolin kanssa olen samaa mieltä siitä, että on voitava yhdistää tämä johonkin tuleviin kysymyksiin. Tämä on nyt vähän tekninen kysymys, mutta on tärkeää, että saadaan tältä sektorilta kuuluviin kantoja, joten ihan hienoa, jos järjestetään tai kirjoitetaan päätöslausuma tämän kuulemistilaisuuden jälkeen. Kiitos. Kiitos. Edustaja Ertog. Pyydän puhumaan ihan lyhyesti. Neljä minuuttia vielä aikaa ja kolme puhujaa vielä. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Sinänsä voin puhua ihan lyhyesti. Kollega Wortman Kool käsittääkseni jo aluksi puhui tästä viime kerralla, anteeksi viime viikolla kokoonnuimme ensimmäistä kertaa. Tekniset vaatimukset tulee nyt harmonisoida lähitulevaisuudessa – järjestetään myös kuulemistilaisuus ja silloin saamme mahdollisuuden näistä aiheista vielä keskustella. Sosialistiryhmälle on ter- tärkeää ymmärtää, että harmonisoinnin tielle on lähdettävä. Tämä on minulle tärkeää samoin se, että ennalta selvitetään, että tekniset vaatimukset eivät voi tehdä tyhjäksi mahdollisia poliittisia päätöksiä, jotka tehdään myöhemmin. Esimerkiksi mikä on tietty syväys esimerkiksi joissa ja niin edelleen. Tämä oli minulle erityisen tärkeää, mutta olen saanut nyt varmistettua komission puolelta, että tässä ei mitenkään tehdä tyhjäksi vielä infrastruktuuriin liittyvää työtä, että mielelläni käyn jatkoneuvotteluita ja keskusteluita. Kiitos. Kiitos edustaja De Backer. I'll be, try to be Kiitoksia. Minäkin pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Puhun Gesinen puolesta. Hän ei pystynyt tänään pääsemään paikalle. Gesine ja ALDE-ryhmä yleisesti ottaen tukevat näitä ehdotuksia. Luonnollisesti uskomme, että yhteiset tekniset spesifikaatiot parantaisivat oikeudellista varmuutta. Ja meillä täytyy olla myöskin rahaston varojen suhteen täsmennystä. Tämä voisi olla erittäin hyödyllistä ja uskon, että myöskin jaamme sen arvion, että sisävesiliikenne ähm, edustaa potentiaalia, jota ei ole täysin käytetty vielä tähän mennessä. Ja meidän täytyy äh, paljon enemmän tarttua siihen, kuten verkkojen Eurooppa-aiheessakin äh, keskusteltu. Me pyrimme vähentämään alusten päästöjä ja Uskon, että polttoainekeskustelu on myöskin askel eteenpäin. Kaksi teknistä ehdotusta, kun mainittiin, meidän täytyy tukea mielestäni esittelijän pyrkimyksiä parantaa tekstiä ja myöskin komission tiedonantoa tähän pakettiin liittyen, jotta voisimme tulevaisuudessa tarkastella sisävesimahdollisuuksia vielä paremmin. Kiitoksia. Kiitos komission edustaja. Pyydän puhumaan lyhyesti. Kiitos. Thank you, Mr. Chair, for once. Kiitos kerrankin voin puhua lyhyesti. Olemmehan täysin esittelijän ehdotuksen takana, Rova Fortman Koolin takana. Hän hienolla tavalla tiivisti se, mistä tästä puhutaan. Tämän asian rajat tulivat tässä esille. Tämä on tietysti aika väätimätön ehdotus, mutta kuitenkin aika merkittävä. Tarkoituksena on helpottaa rahoituksen käyttöä, käytettävissä olevien rahojen käyttöä. Ja panin merkille nämä pyynnöt ja tämän merkin, jotta voitaisiin tietää, kuinka paremmin voitaisiin sovittaa yhteen tämä rahasto muun rahoituslähteiden kanssa. Ja tietysti tarvitaan myöskin tutkimusrahoitusta ja on muutakin rahoitusta varmasti saatavilla tässä verkkojen Eurooppa-mekanismissa. Ja pani myöskin merkille tämän ajatuksen siitä, että helpotettaisiin päätöksen että tekoa toimijoiden keskuudessa. On totta, että näissä, tässä virallisessa yksimielisyysmekanismissa tämä päätetään, mutta saattaa olla, että loppujen lopuksi kuitenkin tehdään konsensuspäätös, koska kun ajatus valitaan, käytettäväksi tämän rahaston puitteissa, niin tarvitaan koko sektorisen taakse Ähm, jotta tätä aina tarvitaan siihen, kun sovitetaan näitä varoja yhteen osallistuvien organisaatioiden kanssa, niin että tällainen virallinen lähestymistapa, kuinka tästä päätetään, ei ole niinkään merkittävä, vaan tärkeää on se, että annamme lisää mahdollisuuksia alalle, ja meistä olisi oikein mukavaa, jos voisimme auttaa teitä menemään vielä pitemmälle myöskin tiedotuksen osalta, erityisesti kun ajatellaan tämän alan vaikeuksia näinä vaikeina aikoina. Ja toivon mukaan myöskin keskustelussa tästä asetuksesta voisimme paremmin käyttää ehkä tätä kuulemista ja muita mahdollisuuksia tämän asian parantamisesta. Nämä te- tekniset aspektit, herra Ertug, josko nämä tekniset yksityiskohdat myöskin pitäisi ottaa tämän aluksen koon tai muiden teknisten kysymysten yhteyteen. No ei, kysymys on joistakin piirteistä, mutta ei itse tästä sisäliikenteestä sinälleen, joten tämä riittää tältä erää. Kiitos. 7. joulukuuta käsitellään mietintöä määräaika on 15. tammikuuta 2014 äänestysvaliokunnassa 20. päivä helmikuuta. Ja sitten kuulemistilaisuus järjestetään näiden päivämäärien välissä. Kiitos, että päästiin Aikataulun takaisin. Siirrytään koordinaattoreiden kokoukseen. Kiitos.